Uh, well, good morning, everybody. Um, the very select group of people here this morning, so I want to... Hyvää huomenta. Tervetuloa tänne ne harvat, jotka ovat tulleet paikalle. Erityisesti Emma McClarkin, joka vastaa tämän ensimmäisen asian käsittelystä. No eiköhän jokunen vielä tänne tule, vaikka aurinko vielä paistaa. Tervetuloa vaan, jos kiinnostaa. Ja Toivotan tervetulleeksi myöskin netin välityksellä tätä kokousta seuraavat kansalaiset. Valitettavasti emme voi tarjota teille tätä aurinkoista päivää täällä sisällä tässä ikkunattomassa salissa. No, esityslista on melko täyteläinen. Meillä on kahden päivän kokous ja meillä on muun muassa julkisiin hankintoihin liittyvä Tarabellan mietintö, jota käsitellään iltapäivällä. Se on yksi keskeisimmistä asioista, mutta muitakin tärkeitä asioita esityslistalta löytyy. Ne ovat sekä lainsäädännöllisiä että muita kuin lainsäädännöllisiä tekstejä. Ja menettelytapoihin liittyen muutama huomio. Ensinnäkin me voisimme hyväksyä esityslistan Tehän tiedätte, että McClarkinin ja Hänsisin mietintöön käsittelyjärjestystä on muutettu. Mitä tulee tähän Handlisin mietintöön aiheena sosiaalisen yrittäjyyden aloite, sitä käsitellään huomenna. Ja muistutettakoon vielä sen verran, että me emme äänestä neuvottelu mandaatista teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyen, mutta äänestämme päätöslauselmasta, jota valiokunta on valmistellut koskien sisämarkkinoiden toimenpidepakettia ja kasvun seuraavia vaiheita. Tämä liittyy komissaari Barnierin 13. kesäkuuta iltapäivällä Strasbourgissa todennäköisesti esittelemään kahteen tiedonantoon koskien palveludirektiivin täytäntöönpanoon ja sisämarkkinoiden hallintoon. Ja lisäksi myöskin sisämarkkinatoimenpidepaketin seuraavaan vaiheeseen liittyvä tiedonanto. Ja tarkoituksena on, että me voimme saada omat asiamme kuntoon ennen kuin komissio esittelee tämän oman tiedonantonsa. Monet ovat osallistuneet eri ryhmistä tähän työskentelyyn ja haluan kiittää myöskin sihteeristöä sen tekemästä työstä. Luonnos tullaan vielä jakamaan kaikkeen käyttöön, joten voitte tutustua siihen ennen äänestystä. Ja sitten vielä muutama muu asia. Kun katsotte asiakirjojanne, niin sieltä löytyy vuoden 2011 RAPEX-järjestelmä koskien vaarallisia tuotteita ja esittelijänähän toimii edustaja Salde Moose. Ja tämä liittyy yleisen tuote turvallisuuteen. Tätä asiaa tulemme syksyllä käsittelemään. Ja sitten vielä tämä erittäin tärkeä infolehtinen. Tähän haluaisin kiinnittää huomion. Jos ette sitä ole vielä saaneet, niin nettisivujen kautta voitte tilata sellainen. Ja sitten huhtikuisen kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen. Ja mikäli kokouksen loppuun mennessä kukaan ei esitä vastalauseita niin ne hyväksytään silloin. Siinäpä oma alustukseni, kollega Tarabella, tervetuloa. Minä mainitsin jo teidän mietintönne. Ja korostin, että sen, se on hyvin keskeinen asiakirja, jota tänään tulemme käsittelemään. Ja kollega Jürgen Kreutzmann, tervetuloa hän palaa riveihimme ja kuten jo tuli sanottua, mietintöön liittyvä äänestys, sitä lykätään. Voisitteko ihan lyhyesti kertoa, mikä on tämänhetkinen tilanne? Varmaan ihmiset ovat siitä kiinnostuneita. No kaikki ajattelivat, että meillä olisi neuvoston päätös, mutta siellä ei mitään tapahdu. Kuulin eilen illalla, kun mainitsin tämän asian, että he eivät voi pysty päättämään, mitä heidän pitäisi tehdä. He ovat keskittyneet erääseen toiseen asiaan, nimittäin ympäristötehokkuussuuntaviivoihin. Puheenjohtajavaltio työstää sitä, mutta he eivät liiku tässä toisessa asiassa. Kysymys kuuluu, nyt pitäisikö meidän viedä se täysistuntoon ja minun ehdotukseni olisi, että painostamme hiukan, eli ehdotamme, että viemme tämän täysistuntoon syyskuussa. Sitten katsotaan, että liikkuuko neuvosto ja sitä voimme käydä neuvotteluja. Muuten viemme sen sitten täysistuntoon syyskuussa, äänestämme siitä. Meillä oli suuri enemmistö täällä valiokunnassa, joten uskon, että meillä tulee olemaan myös suuri enemmistö täysistunnossa. Ja sitten meillä on tämä kolmen kuukauden aika keskustella ongelma on sitten, että äh, kun tämä puheenjohtajuus on päättynyt, voimmeko odottaa, että Kyproksen puheenjohtajuuskaudella päästään paremmin eteenpäin. En usko niin, koska eilen he sanoivat meille, että äh, normaalisti komissio dominoi tätä keskustelua, koska heillä ei ole riittävästi valtaa käydä keskusteluja. Meidän on katsottava, mikä lopputulos on. En tiedä sitä. Äh, siksi minun täytyy keskustella esittelijän kanssa. Äh, olen saanut vastauksia yhdeltä. Tässä kommenttini. Tämä oli ihan hyödyllistä tietoa. Koordinaattorit voivat sitten kokouksessaan tätä käsitellä, mutta heinäkuussahan äänestys voitaisiin toimittaa, eikä syyskuussa. Mutta palataan siihen tuonemana. Mutta te ymmärtääkseni ehdotatte, että äänestämme kokonaisuudesta, mutta ehkäpä loppuäänestys lykätään. Katsotaan nyt, mitä koordinaattorit asiantiimolta päättävät. Kiitokset tästä. Nyt pääsemme ensimmäiseen sisältökohtaan. Valmistelija Emma McClarkin saa puheenvuoron. Me annamme ITRE-valiokunnalle oman lausuntomme koskien yritysten kilpailukykyä ja pieniä keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustamista. Balsaari varjoesittelijänä ei ole paikalla, mutta onko EPP puolelta ketään muutakaan? Edustaja Repokaan ei ole paikalla, mutta sosialistien puolesta Gebhardt on paikalla, Kreutzmann Alden puolesta ja Hylä ja De Jong ei ole paikalla. Ja komissiota edustajaa edustaa kollega Chimska. Toivottavasti nimi meni noin suurin oikein. No niin, puheenvuoro Emamme Clarkinille. Hän voi alustaa keskustelua tästä lausunnosta. Olkaa hyvä. Morning, colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. me ohjelma pyrkii parantamaan Euroopan yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, kun Eurooppa 2020 strategia täytäntöön pannaan kestävyys, älykkyys ja sisällyttävä kasvu. Nämä kaikki sisältyvät ITRE-valiokunnan mietintöön. Minä tuen monia ehdotuksia, mutta haluan pitää IMKON lausunnon kuitenkin keskittyneinä tiettyihin ydinkysymykseen. Haluan, että e, EUn yritysten kasvua tehostetaan, helpotetaan niiden rahoituksen saamista ja vaurauden lisääntymistä. Erityisesti olen keskittynyt PK-yrityksiin, koska Jatkuvasti korostamme tätä tässä valiokunnassa EUn talouden selkärankana. Meidän täytyy varmistaa, että yrityksillä on keskeinen rooli, kun pyrimme saamaan kasvua koko Euroopalle. Työllisyys ja liiketoimintamahdollisuudet totta kai ovat työpaikkojen luomisen ja kasvun merkittäviä mahdollistajia. Me tarvitsemme kasvua niin, että yrittäjät voivat toimia suotuisessa liiketoimintaympäristössä ja pääsevät helposti markkinoille. Yksi paras tapa saavuttaa tämä on vähentää lainsäädännön taakkaa. Rahoituksen saantia pitäisi helpottaa ja ottaa mukaan PK-yritykset alkuvaiheista saakka. Yrittäjät täytyy huomioida ja ne kansalaiset, jotka haluavat perustaa uuden yrityksen yritys Euroopan verkoston pitäisi tarjota lisäarvoa eurooppalaisille pk-yrityksille niin, että tukiohjelmia tunnistetaan, jotka toimivat niin, että yritysten kilpailukyky tehostuu. Niitä täytyy myös auttaa perehtymään uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ei pidä tehdä päällekkäistä työtä jäsenvaltioiden kanssa, vaan täytyy toimia täydentävästi. Digitaaliset palvelut voivat myös toimia horisontaalisesti tällä alalla Meillähän on jo olemassa olevia nettisivuja jäsenvaltioissa. Ei pidä turhaa luoda uutta. Tämä pitää ottaa huomioon. Olen myös korostanut älykkään sääntelyn roolia niin, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöön pannaan ja relevanttia EUn lainsäädäntöä käytetään yritysten kilpailukyvyn tehostamiseen. Matkailun osalta olen komission kanssa samaa mieltä, että tämä on tärkeä alue. Katson kuitenkin, että se on yksi tärkeistä aloista, joihin täytyy keskittyä. Sen takia rajoittaisin viittauksia erityisesti matkailuun. Korostaisin myös muita merkittäviä palveluja ja aloja, muun muassa palvelusektoria. Lopuksi olen myös pyytänyt seurantajärjestelmää ja sen käyttöön, käyttöönottoa niin, että pankit lisäävät rahoitustaan pk-yrityksille. Haluaisin nyt kuulla varjoesittelijöiden ja muiden ryhmien edustajien näkemyksiä tästä mietinnöstä. thank you very much indeed. Uh... Oikein paljon kiitoksia tästä kattavasta tiivistelmästä ja tarkistuksia on esitetty. No niin, varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Edustaja Gebhardt. Uh, kiitoksia. Minä edustan uh, varjoesittelijä Mitra Repoa tänään, koska hänen lentokoneensa laskeutui juuri nyt, joten hän ei ehdi tänne kokouksen ennen kello 10. Ja hän oli suunnitellut tämän lentonsa näin, koska tämä kohta piti olla myöhemmin esityslistalla. Tämä on tietenkin ongelma, jos lyhyellä tähtäimellä näin esityslistoja muutetaan, joten hän pyytää anteeksi, ettei voi olla paikalla. Hän kuitenkin jätti minulle muistiinpanonsa ja sanoo, että Edustaja McNarkin on tehnyt erittäin hyvän lausunnon, jossa on paljon erittäin hyviä ehdotuksia, joita hän voi tukea. Kuitenkin on joitakin kohtia, joita edustaja Mitra haluaisi korostaa erityisesti äh, tässä. Esimerkiksi tämä Cosme for All-ohjelma. Tässä hän haluaisi painottaa sitä, että me saisi unohtaa, että meillä on yhteiskunta, joka vanhenee. Ja siksi olisi tärkeää, että kosmeohjelmassa keskityttäisiin voimakkaasti ei pelkästään innovatiivisiin ja kansainvälisiin pk-yrityksiin tai kansainvälisesti toimiviin pk-yrityksiin, vaan myös sellaisiin, jotka erikoistuvat ulottuvat näihin uusiin asiakkaisiin. ja ikääntyvässä yhteiskunnassa tarvitaan paljon enemmän hyvin erilaisia yrittäjiä ja siksi hän pyytäisi, että nuorten ja naisyrittäjien lisäksi, joita tässä halutaan tukea erityisesti, pohdittaisiin myös maahanmuuttajia, jotka perustavat yrityksiä. Ja sitten äh, yritysten sukupolven vaihdos. Tämä on erityisesti pk-yrityksissä tärkeä aihe ja ongelma. Ja sitten katsotaan myös, miten voidaan antaa toinen mahdollisuus yrityksille, jotka ovat joutuneet maksukyvyttömyksi. Tämähän ei aina välttämättä johdu pelkästään yrityksestä itsestään, vaan saattaa johtua myös ulkopuolisista syistä. Mitä tulee määrärahoihin, tämä COSME-ohjelman saavat määrärahat pk-yrityksille on varsin pieni summa ja vaikka COSME-ohjelmalla on paljon laajempi vaikutuspiiri kuin Horizon 2020 ohjelmalla, niin silti budjetti on pienempi kuin Horizon 2020 ohjelmalla ja siksi pitäisi pohtia sitä, miten näitä rahoitusvälineitä, joita Euroopan unionissa on, voitaisiin sopeuttaa paremmin toisiinsa niin, että ne voivat olla toimivia ja tuottaa hedelmää. Ja siksi on tärkeää, että tämä tuleva kilpailukyky, joka perustuu innovaatioon, luo myös, sitä varten luodaan myös parempaa yhteistyötä eri ohjelmien välillä, esimerkiksi COSME-ohjelman ja Horizon 2020-ohjelman välillä. On selvää, että yritys yritysten ja yrittäjien puitteita politiikka voi parantaa ja siksi on tärkeää erityisesti uusille yrityksille, että on olemassa hyvää perustarjontaa yrittäjille eri tilanteissa – ja eri yrityksen perustamisen vaiheissa. Ja tätäkin voitaisiin huomioida paremmin vielä lausunnossa. Mutta eh, edustaja Repo kiittää siis McLaakinin hyvästä työstä. Thank you. Paljon kiitoksia. Edustaja Baldessari on paikalla, mutta ensin edustaja Kreutzmann, hän voi esittää omat asiansa saman tien. Anfa. No minä voin kertoa Gebhardille, että kaikki asiat löytyvät tästä tekstistä. Tämä englanninkielinen toisinto on jo valmis. Te voitte olla yhteydessä minun yksikööni ja pyydätte Gebhardin tai tätä, äh, tämän Kosme-mietinnön. Nämä siirrot on toinen vaihtoehtokin ja toinen mahdollisuuskin mainitaan se, mihin me emme valitettavasti kyenneet. Me halusimme tarkistuksessa sanoa, että kahden ja puolen miljardin sijaan viisi miljardia, no se mainitaan joka tapauksessa. Me olemme olleet yhteydessä konservatiivien ja vihreisiin, me olemme tavanneet ja sanoneet suoraan, että me haluamme jotain horisontti 2020 hankkeesta, jottei tästä synny sotaa me lähdimme 0,2 prosentista liikkeelle ja ehdotimme kasvua 0,5 prosenttiin eli 5 miljardin euroon. Ja sitten vielä tämä 150 000 euroa kynnyksenä. Se poistetaisiin. Keskustelut nimittäin osoittivat, että kun siirretään tuleville sulkupolville, niin 130, 150 000 ei riitä ja siksi ehdotammekin tarkistuksessa tämän poistoa. Mitä tulee McLaughlinin tekstin. Se on hyvä, ei siitä mitään suuria ristiriitaisuuksia löydy. Ja tämä matkailu poistettiin, koska Tajani sen todellakin halusi. No on se siellä vielä rivien välissä luettavissa, mutta sitten jos katsotaan näitä digitaalisia palveluita, jos niitä halutaan e, ajaa, niin silloin syntyisi ristiriita. Me emme halunneet ajakohta- alakohtaisia asioita mainita. Olen samaa mieltä kanssanne, että digitaalinen ulottuvuus on tärkeä PK-yrityksille, mutta muistakaa, että jos yksittäisiä pieniä aloja halutaan ottaa mukaan, niin silloin meidän ei pitäisi mm, toimia mitenkään muuten kuin yleisesti Tämä toinen vaihtoehto ja mahdollisuus, sekin tulee olemaan tässä mukana ja byrokratian pois vähentäminen, sekin on tärkeä asia ja Brit- Briteille tärkeä asia. Yrityspääomaa, riskipääomaa, se ei välttämättä ole kaikille näin tärkeä asia, mutta me tiedämme, että Briteille sille on, sillä on keskeinen merkitys, siksipä jätimme tämän maininnan 55 prosentista. Me tiedämme, että eri jäsenvaltiossa tätä käsitellään eri tavalla. Eli me voimme puhua tästä riskipääomasta ja sitä kautta saada vipau-vaikutusta aikaiseksi ja lisää varoja käyttöön. Ja kuten aina käy ilmi, niin kyllähän puolella toimivat myöskin yksityisen sektorin toimijat, jotka ovat paljonkin varovaisempia kuin julkinen sektori. Ja sitten vielä varojen tarjoaminen yrityksen perustamisvaiheessa ja sitten tämä indikaattorikysymys jäsenvaltioiden pitää tehdä arvioita yritysten kilpailukyky, kilpailukyvystä ja niin poispäin. Ja me olemme tyytyväisiä siihen, mitä teidän tekstissänne mainitaan, joten ei tässä mitään ristiriitaisuuksia synny meidän molempien tekstien välillä. Te voitte pyytää omaa tekstiäni käyttöönne. Ja tulette havaitsemaan, että kyllä me olemme menossa ihan samaan suuntaan ja oikein paljon kiitoksia osoittamasta nyt tuesta. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Good, well it's a pleasure to have the rapporteur in the committee. Kyllähän kollegani varmaan tulevat esittämään omia tarkistuksia, mutta palataan niihin tuonempana. Kollega Ballisaari, haluatteko kansanpuolueen puolesta kommentoida McClarkinin lausuntoa? Olkaapa hyvä. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Minä arvostan kovasti kollega McLaughlinin lausuntoa, erityisesti sitä, että hän huomioi, että kehitys on yksi ähm, prioriteeteista tämänhetkisessä taloustilanteessa Euroopassa, että PK-yritykset ovat välttämätön väline, jotta voidaan saavuttaa tämä tavoite. Olen myös samaa mieltä siitä, että esittelijä on painottanut eh, ei vain tarvetta eh, auttaa yrityksiä rahoituksessa, eh, mitä tulee uusien teknologioiden käyttöön, uusiin mahdollisuuksiin, mutta myös siihen, että kehitetään sisämarkkinoita sähköisen kaupan ja muun kautta, mutta myös sitä kautta, että vähennetään byrokratiaa, vähemmän sääntöjä, vähemmän normeja, jotka haittaavat yritysten perustamista, kehittymistä ja kasvua. Kuitenkin on joitakin asioita, joita esit- esittelijä on tehnyt, jotakin tarkistuksia, joita esittelijä on tehnyt, jotka eivät vakuuta minua tai sitten minun täytyisi saada vähän selvitystä, niin ensimmäinen on tämä tarkistus kaksi, jossa jätetään ulkopuolelle mikroyritykset, käsityöläisyritykset ja sosiaaliset yritykset. Erityisesti mitä on, tulo, tulee käsiteollisuustoimintaan, niin ne ovat erittäin tärkeä osa PK-yrityksiä. Ja tietyissä Lamanteremme alueilla ne ovat todellakin talouden selkäranka. Ei Eurooppaa edusta pelkästään suuret yritykset. On alueita, joissa pienet yritykset ovat välttämättömiä alueen kehityksen kannalta. Tietenkin voidaan kannustaa eh, siihen, että pienet yritykset eh, yhdistyisivät konsortioiksi eh, ja muiksi ryppäiksi, mutta se, että ne jätetään ulkopuolelle, on asia, jota minä en oikein voi ymmärtää. Lisäksi haluaisin ymmärtää minkä merkityksen annamme sille, mitä ennen kutsuttiin yritysten yhdeksi luukuksi, ja jolle nyt annetaan sitten muita tehtäviä. Tarkoitan tässä tätä Enterprise Europe-verkostoa. On oikein hyvä, että meillä on ohjelmia yrityksen tukemiseksi, mutta yhden lukujärjestelmä on eh, vielä paljon enemmän. Se on yleisempi asia, se on kattava tuki, yleinen tuki, jota annetaan eh, yrityksille eh, kaikissa niiden kehityksen vaiheissa, kasvuvaiheessa, Haluaisin myös, että minulle selitetään, miksi matkailu on jätetty täysin pois COSME-ohjelman rahoitusmahdollisuuksia. Joissain maissa matkailu kattaa 6, 7, 8, 90 prosenttia BKTstä. Jos haluamme luoda säännön, joka koskee koko Eurooppaa. Miten me autamme esimerkiksi kreikkalaisia, jos me jätämme matkailun tässä ulkopuolelle? Täällä on siis useampia tarkistuksia, joissa kaikki viittaukset matkailuun poistetaan. Myös sitä, että luodaan erilaisia matkailuportaaleita, tietopankkeja ja niin poispäin. En oikein ymmärtänyt, miksi esittelijän useissa tarkistuksissa nämä viittaukset matkailun poistetaan. Ja sitten nämä traagiset tapahtumat, joita eilen oli Italiassa ja myöskin viime viikolla, osoittavat millaiset vaikutukset luonnonkatastrofeilla on yrityksiin ja tämä pitäisi myöskin ottaa huomioon. Tämä viittaus oli edellisessä mietinnössä suurin osa maanjäristyksen uhreista kuolivat sen takia, että jonkinlaiset teollisuus rakennukset romahtivat ja sisällä oli siis työntekijöitä, jotka olivat töissä. Eli jonkinlainen työturvallisuus parantaisi myös pk-yritysten uskottavuutta ja luotettavuutta, joten mielelläni pyytäisin, että tällaiset argumentit ottaisiin mukaan. Mutta yleisesti ottaen lausunto on sellainen, että sitä voidaan tukea. Tietenkin tarvittaisiin enemmän määrärahoja, koska koska tätä nykypäivän realiteetit vaatisivat sitä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Baldessari näistä tärkeistä tiedoista ja hienoa, että viittasitte myöskin tähän Italian maanjäristykseen. Me otamme osaa, osaa teidän surunne. Ja me myöskin paneudumme tähän moottoripyörä-asia. Mehän kävimme Boloniassa tutustumassa muun muassa Ducatin tehtaaseen. Niin, viimeisenä e- varjoesittelijänä kollega Ryyle ja sitten aloitamme yleiskeskustelun. Kiitoksia. Ihan lyhyesti suurin osa asioista tuli jo mainittua. Korostaisin sen verran, että Clarkinin lausunto on mielestäni erinomainen. Ja korostaisin sitä, että Kreutzmannin strategiaa olen valmis tukemaan – eli ei alakohtaista lähestymistapaa. Mitä tulee PK-maailmaan, niin Euroopassa kenttä on hyvin monimuotoinen, ja jos me lähdemme tässä aloja mainitsemaan, niin se kyllä heikentäisi PK-sektoria. Tästäpä syystä olisinkin sitä mieltä, että tämä maininta pitäisi jättää pois ja näin jätettäisiin kansalliselle tasolle enemmän pelivaraa. Tietenkin Italiassa matkailulla on keskeinen merkitys, toisissa maissa taas konerakennussektori tai sitten sosiaalinen hoivatyö tai joku muu vastaava, joten meidän ei kannattaisi lähteä mitään alaa mainitsemaan, mutta Ballisaari viittasi muun muassa mikro yrityksiin ja käsiteollisuuteen. Se on mielestäni hyvä asia, jos ne tulisivat tässä mainittua. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Haluaako joku vielä jotain sanoa ennen kuin varsinaiset valmistelijat ja esittelijät vielä sanovat jotain? Omalta osaltani muutama huomio. Olemme vastaan ottaneet Ruotsin parlamentilta kirjelmän, joka viittaa liittyy tähän tekstiin ja kaupankäynnin edistämiseen. He ilmoittavat, että he haluaisivat varmistaa toisiaisuusperiaatteen noudattamisen ja komission ehdotus ei heidän tai valtuus mielestä, tai heidän mielestään tätä toissijaisuusperiaatetta ei tällä hetkellä vaalita. Minun mielestäni erittäin tärkeä McClarkinin lausuntoon liittyen on se, että rohkaisemme pankkeja tukemaan lainoituksella PK-yrityksiä. Pankeilla on ollut ongelmia taseiden kanssa ja tavallinen lainatustoiminta on ollut hankala toteuta, toteuttajapankit eivät ole olleet kovinkaan halukkaita ottamaan riskejä. Se on aiheuttanut taas PK-yrityksille ongelmia ja nyt he ovat joutuneet etsimään vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, niin kuin McClarkinkin ilmoitti, että pankit ovat saaneet mahdollisuuden saada unionista erityistukea rahastojen kautta ja McClarkin ilmoittaa, että me voisimme ottaa käyttöön tietynlaisen valvontajärjestelmän, jotta tietäisimme, mitä eri jäsenvaltioissa tällä sektorilla tapahtuu, joten se on ihan hyvä ehdotus. No niin, kuka haluaisi aloittaa? Ehkäpä kollega Kreutzmann ja lopuksi meidän esittelijämme ja valmistelija McClarkin. Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitoksia. Totta, edustaja Baldassarre, meidän täytyy ottaa mikroyritykset mukaan sataprosenttisesti, koska juuri Saksassa meillä on paljon itsenäisiä yrittäjiä, jotka kuulevat siihen. Matkailun voi ottaa siihen mukaan vain, jos se menee äh, maat ylittävästi ja siis meillä on se täällä. Tiedän, että herra Tajani No, emmehän me sulje matkailua ulkopuolelle, me vain jätimme tämän alakohtaisen tarkastelun ulkopuolelle, koska muuten kaikki tulisivat mukaan, sanoisivat pk-yritykset yleensä, ja jos PK-yritykset siltä alalta tulevat, niin sydämesti tervetuloa, emme siis sulje niitä pois puolelle. Jos otamme sitten digitaaliset mukaan, niin sekin on alakohtainen tarkastelu. Meidän täytyy siis olla johdonmukaisia. Yritimme Kosmen kohdalla yksinkertaistaa pääsyä siihen. Jos katsotaan Horizon 2020 ohjelmaa, siinä on kyse tutkimuksesta. Se on hyvin monimutkainen järjestelmä hakemuksen tekeminen on monimutkaista. Tiedämme komissiolta, että se aikoo pitää yllä nämä yksinkertaistetut menettelyt. Erityisesti Kosmen kohdalla se on tärkeää. Me eräässä kuulemistilaisuudessa kuulimme, että jos kun PK-yrityksillä on vaikeuksia osallistua ohjelmaan, mutta kun ne ovat kerran siihen osallistuneet, niin tekevät sen myös useamman otteeseen. Meidän täytyy siis voittaa tämä tämä eh, alun este sitten eh, yritykset myöhemminkin tekevät hakemuksia. Eh, te voitte ladata tämän netistä. Huomaatte sitten, että me kyllä menemme molemmat samaan suuntaan. Kiitoksia myös edustaja McLaakinin lausunnosta. Ei tässä ole mitään eroja. Me olemme täysin samaa mieltä. Kiitoksia. Okay, before I bring in Ms. Ennen kuin McClarkin saa puheenvuoron, niin Edustaja Arias vielä, olkaapa hyvä. No, eh, muchísimas gracias, presidente. Era simplemente por hacer una apreciación que me ha parecido eh, entender. No sé... Niin, halusin esittää täsmennyksen. En tiedä, ymmärsinkö väärin, mutta täällä mainittiin digitaalinen sektori. Minä puhuin nimenomaan digitaalimarkkinoista. Kyseessähän ei ole mikään yksinkertainen sektori tai ala, vaan digitaalialaan voidaan katsoa kuuluvaksi myös muita aloja. Kyseessä on markkina oikeastaan. Thank you very much. Kiitoksia. Ja nyt McClarkin. Tai ehkäpä vielä lyhyesti komissio ennen teidän loppupuheenvuoroa. Anteeksi, että unohdin komission. Tiedän, että komissio on edustettuna täällä kollega Czeska Senska. Voisitteko kertoa lyhyesti tästä hankkeesta? Uh, Kiitos yksikön apulaisjohtaja saa puheenvuoron. Thank you. Um, yeah. Kiitos. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla käytyä keskustelua. Komissio on tutkinut mietintöluonnosta. Haluaisimme kiittää McClarkinia siitä, että hän on tunnustanut sen poliittisen merkityksen, joka COSME-ohjelmalla on, ja erityisesti kuinka tärkeää on älykäs sääntely ja totta kai vaikutusarvio, PK-testaus, kilpailukyvyn testaus toteutetaan kosmenalaisuudessa. Nyt muutama sana ehdotetuista tarkistuksista. Aloittaisin matkailulla. Komissio ei ole ehdotuksesta samaa mieltä, että poistettaisiin viittaus matkailusektorin kosmessa. Tälle on useita syitä. Yksi on juridinen luonteeltaan. Matkailusektori on sellainen ala, jota koskee erityinen Lissabonin sopimuksen oikeusperusta. Ja tästä, syystä, tästä syystä, juridisesta syystä, komission piti sisällyttää viittaus matkailuun. On myös muita syitä, jotka liittyvät matkailusektorin rooliin, erityisesti näinä kriisin aikoina. Matkailusektori on yksi niistä harvoista aloista, joka kasvaa näinä, näinäkin aikoina ja luo työpaikkoja jopa nyt kriisin ytimessä. Komission mielestä on tärkeää pitää kiinni tästä viittauksesta matkailuun. Aivan muistutuksena vain tällä hetkellä jo kilpailukyky- ja innovaatiopuiteohjelmasta rahoitetaan näitä toimia. Haluaisin myös mainita Yritys Eurooppa-verkoston. Komissio ymmärtää, että tietyt tarkistukset, joita on tehty, pyrkivät selkeyttämään verkoston roolia. Tämä totta kai on tervetullutta. Tarkistuksen vaikutus kuitenkin olisi sellainen, että verkoston vaikutus olisi varsin rajallinen verrattuna jopa nykytilanteeseen. Komissio uskoo, että verkoston pitäisi olla EU-tason verkosto. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että korvattaisiin sitä, mitä tehdään jäsenvaltion tasolla, mutta ainakin EU-tasolla pitäisi olla tällainen yhden lukujärjestelmä. Ja pitäisi tehdä muutakin kuin pelkästään vain ohjata eh, ohjelmien käyttöön. Vaan pitäisi löytää oikeanlainen sanamuoto tähän aiheeseen. Periaatteessa olemme samaa mieltä, että on hyvä selkeyttää verkoston roolia. Toinen seikka on seurantajärjestelmä, jolla varmistetaan, että pankit todella käyttävät take, takeita ja varoja, joita niille myönnetään ja tarjoavat pk-yrityksille rahoitusta. Meillähän on jo tällainen valvontajärjestelmä nykyohjelmassa ja aiomme pitää kiinni tästä seurantajärjestelmästä. Yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään sitten varanhoitoasetuksessa – josta tällä hetkellä keskustellaan toimielinten kesken. Sitten tarkistus 24 ja vuosikertomus, tarkastuskertomus. Clarkin ehdottaa, äh, Clarkin ehdottaa, että tämä sisältäisi myös vaikutusarvioita ja niiden seurantaa. Valitettavasti tällaiset tiedot eivät välttämättä ole vuoden lopussa ohjelman alkuvaiheessa saatavissa, Kenties arviointikertomuksessa näitä tietoja voitaisiin esittää kuin, kuin sitten taas vuosikertomuksessa. Jotkut tiedot ovat sellaisia, että ne auttavat todella arvioimaan ohjelman edistystä. No sitten muita kommentteja. Korostaisin vain sitä, että keskittyminen maahanmuuttajiin ja muihin heikompiin yrittäjäryhmiin on jo mukana tässä ehdotuksessa ja sitähän jo rahoitetaan nykyohjelmalla. Kyseessä ovat myös yrityssiirrot. No sitten rahoitusvälineiden yhteydet, jotta saa, pääsemme parempaan vaikuttavuuteen. Esimerkiksi Kosme ja Horisontioilla on yhteinen alusta rahoituksen näkökulmasta nämä toimivat nimenomaan niin, että pääsemme synergiaetuihin ja komissiosta se on hyvä asia. Ja viimeinen kommentti siitä, että mikroyritykset ja yhden henkilön yritykset totta kai ovat mukana ohjelmassa. Ohjelma kattaa kaikenlaiset yritykset ja erityisesti keskitytään pk-yrityksiin. Tämähän pitää sisällään myös mikroyritykset, niin kuin tiedätte. Komissiolla on myös pienempiä kommentteja, joista voimme keskustella sitten kahden välisesti tietyistä tarkistuksista. Uh, you didn't comment on this subsidiary... Niin, mitä sanotte tästä Ruotsin parlamentin toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen liittyvästä kritiikistä? Voisitteko kommentoida sitä? Todellakin. Totta kai olemme huolellisesti perehtyneet Ruotsin parlamentin kommentteihin, vastaamme niihin. Ja tämä on yleisempikin vaatimus niin, että vältettäisiin päällekkäisyyttä jäsenvaltioiden tekemän työn kanssa. Totta kai kunnioitamme toissijaisuusperiaatetta, komissio toimii samansuuntaisesti. Aivan erityisesti kun ajattelemme pk-yrityksiä ja niiden kansainvälistymistä, niin Kosmessa jo nyt on mahdollisia, mahdollisuuksia toimia niin, että kartoitamme sitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla. Se, mitä me ehdotamme, että täytäntöönpanemme kosmen alaisuudessa totta kai ottaa huomioon tämän kartoituksen tulokset. Tarkoitus on nimenomaan välttää päällekkäisyyttä niin, että toimittaisiin todellakin täydentävällä tavalla jäsenvaltioiden toimien kanssa ja saataisiin lisäarvoa. Mr. Kiitos. Io credo che per quanto... Niin, puheenjohtaja, minä uskon, että mitä tulee tähän viittaukseen matkailuun, niin kyse nyt metodologisesta äh, kysymyksestä eikä niinkään sisällöstä. Äh, nimittäin komissiolla tämä uusi toimivaltuus on käytänyt tätä välineettä ottaakseen tähän mukaan erilaisia äh, argumentteja ja välineitä, joilla voidaan kehittää matkailua. Voi olla, että me emme ole samaa mieltä siitä, että tämä mm, lausunto tai mietintö olisi se oikea paikka, johon mainittaisiin, erilaisia kannustimia, joilla voitaisiin edistää vielä tätä tärkeää alaa ja pitää kiinni säännöstä, että emme viittaa tiettyihin yrityksiin ja silloin ei täytyisi tässä lausunnossa mainita erikseen matkailua, mutta äh, on kuitenkin tarpeen, että komissio nämä uudet toimivaltuudet jonkinlaiseen äm, säädökseen äh, laittaa ja ottaakseen huomioon matkailun erityispiirteet. Kiitos. Edustaja Gebhardt vielä ja sitten valmistelija McClarkin niin äskenhän minä puhuin edustaja Revon puolesta, nyt haluaisin esittää omat näkemykseni. Ne ovat kyllä pitkälti samanlaiset kuin Mitro Revon. <laughs> Entschuldigung, von, von Herrn Repo. Äh, ich, äh, ich habe da noch mal eine Nachfrage. Niin, tarkentava kysymys. Tämä ei nyt kuulosta ihan johdonmukaiselta, se mitä komissio totesi. Siis matkailuala on erittäin tärkeä koko EUlle. Se tunnustettakoon. Kaikissa unionin jäsenvaltioissa sen merkitys on keskeinen. Ja pitää paikkansa, että Lissabonin sopimuksessa myöskin viitataan suoraan EUn matkailuun liittyvä vastuu. Mutta jos nyt puhutaan pk-yritysten tukiohjelmasta, yleisestä ohjelmasta, niin vaikka Lissabonin sopimuksessa se vihdoinkin mainitaan nimeltä niin tarkoittaako se sitä, että tästä syystä pitäisi matkailu mainita myöskin tässä ohjelmassa? No en nyt ole komission edustajan kanssa samoilla linjoilla. Minun mielestäni on itsestäänselvyys, että matkailu huomioidaan, koska se mainitaan myöskin sopimuksessa, mutta ei se tarkoita sitä, että tällaisessa ohjelmatekstissä matkailu pitäisi mainita nimeltä, koska esimerkiksi muille maille on olemassa muita aloja, jotka ovat yhtä lailla tärkeitä ja ne eivät kuitenkaan tule mainittua, joten se johtaa siihen, että syntyy eräänlainen epätasapainotila. Tarkastelin juuri tätä asetuksen oikeaa nimeä. Kyse on parlamentin ja neuvoston ohje- ohjelmasta – PK-yrityksille, ei matkailualan yrityksille, joten tälläkin perusteella voidaan kysyä, että miksi yhtä alaa pitäisi tässä priorisoida. Jos me haluamme edistää matkailua, mitä minä haluaisin tehdä, niin se edellyttää myöskin otsakkeen muuttamista, eli matkailun edistämisohjelma tai jotain muuta vastaavaa. Eli kaikki ohjelmat, yleisellä tavalla mainittuna tai sitten joku alakohtainen ohjelma, mutta se mitä komissio sanoi, niin sitä nyt en oikein ymmärrä. Niin, ymmärrän. Ja kollega Kreutzmann on varmaan kanssanne samaa mieltä. Ja nyt vielä Emma McClarkin. Kuultiin vielä onneksi näitä lisäkommentteja. Ehkäpä aikataulutuksestakin vielä muutama sana. Morning, which is fantastic Hienoa, että kollegat ovat heränneet tähän keskusteluun. Toivottavasti voin ottaa tarkistukset huomioon. Ensinnäkin on Paldessarin kommentit ja se, mitä sanoin alustuspuheenvuorossani. Tarkistuksesta kaksi. Totta kai mikroyritykset ovat jo mukana, niin kuin komissiokin vahvisti. Tässä käsiteollisuus, sosiaaliset yritykset ja niin edelleen. Eli yritin tässä päästä eroon nimenomaan näistä erityisaloista hieman yleisemmälle tasolle, mutta totta kai matkailulla on erityisrooli. No sitten tämän yhden luukun periaate ja Euro- verkkojen ja yritys Eurooppa-verkosto. Minun huoleni on se, että ei synny päällekkäisyyttä sen suhteen, mitä jo tapahtuu jäsenvaltioissa. On ihan ok sanoa, että meillä olisi EU-tasolla yhden luukun järjestelmä. Ja jos se on jo päällekkäistä työtä, niin resurssejahan tässä haaskautuu. Pitää varmistaa päällekkäisyyden välttäminen. Ja on varmistettava, että kun nyt käytetään näin suuri osa budjetista, niin se käytettäisiin tehokkaasti. Ja totta, ja totta kai saataisiin sillä tuloksia sitten yritystasolla. No sitten matkailusta matkailu, aivan niin kuin mikroyritykset ja koko sektori on mukana tässä PK-yrityksenä, mutta rajoitan nyt näitä mainintoja erityisesti, viittauksia erityisesti matkailuun. Pitäisi pyrkiä löytämään oikeaa kohta matkailulle tietyssä kohdassa, jossa sitten todettaisiin, että no tässä se matkailu nyt on hoidettu. Voi olla muita paikkoja, joihin tämä sopisi paremmin. Totta kai se on tärkeää. Ja komissio totesi, että nyt jo matkailuala on huomattava teollisuuden ala. Entäpä kaikki muut PK-yritykset, jotka kärsivät tällä hetkellä? Ei pidä ylikorostaa tätä alaa. Sekin on tärkeää. Olen tyytyväinen, että Kreutzmann on paikalla. Meillähän on paljon yhteisiä ajatuksia siitä, miten saamme tämän ohjelman parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Mielelläni haluan kuulla budjetin lisäysnäkemyksestä 5 miljardia Jos massiivinen lisäys saadaan, niin kuin tämä nyt on iso lisäys, niin täytyy huolehtia, että kaikki raha ei valu hallintokuluihin henkilöstöön, vaan todellakin rahoituksen on päästävä pk-yritystasolle asti. Niiden täytyy päästä käsiksi tähän rahaan, jotta saadaan sitä kasvua, johon me pyrimme. Toivottavasti tällä päästään tavoitteeseen. Italian maanjäristysten jälkeen totta kai nämä luonnonilmiöt ovat nousseet esille. Kiitos, että mainitsitte sen. Täytyy huomioida tällaiset tapaukset, mutta on myös muita seikkoja, joista pitäisi pyrkiä sopimuksen keskenämme, niin että saamme valiokunnalta hyvin voimakkaan lausunnon. Haluan kiittää kaikista kommenteista. Yritämme ottaa huomioon kaikki tarkistukset. Aikataulu 7. päivä kesäkuuta ensi viikolla on tarkistusten määräaika ja IMKON äänestys on 10. heinäkuuta. This a busy day for me, cause... Kiireinen päivä minulla, koska minulla on kolme mietintöä eri paikoissa, mutta kiitos joka tapauksessa. Kiitoksia tästä ponnekkaasta toiminnasta. Ja tämä on todella suurta mielenkiintoa herättävä aihe. Ja olisi hyvä, että kaikki saavat kantaa kortissa kekoon. Oikein paljon kiitoksia teille ja Jürgen Koitsmanille. Eman vielä. Vielä yksi asia digitaalisista palveluista. Kun minä mainitsin ne, niin en maininnut niitä sektorina. Kenties tässä tuli tulkkausongelma. Digitaalipalvelut, joita voidaan tarjota tiedon jakamisen. En halunnut korostaa sitä mitenkään yhtenä tiettynä sektorina. Good, thank you very much indeed. Hyvä, kiitoksia. No niin, näin voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Minä joudun valitettavasti poistumaan puoleksi tunniksi neuvotteluiden takia. Ja hyvä ystävä ja kollega Baba Vaila on lupautunut vetämään tätä kokousta puolestani. Luotan hänen asiantuntemukseensa. Joten nyt Kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä. Meidän lausuntomme budjettivaliokunnalle tämä on erittäin tärkeä asia. Valmistelijana toimii Christian Busoi ja Baldessari toimii varjoesittelijän ominaisuudessa tämän asian tiimoilta. Hän on paikalla. Ja kollega Gebhardt edustaa De Camposta. Hän hoitaa siis kaikkien muiden hommat ja kollega Ryyle on yhtä lailla luotettava. Kosnitsi ei ole paikalla. Oma ryhmäni on täällä edustettuna, De Jong ei ole paikalla, mutta eiköhän tämä varsinainen ydinjoukko ole paikalla. Ja kun kaikki ovat paikalla, niin minä voikin tästä häippästä ja antaa puheenvuoron Baba Weilerille. So, Mr. Busoy, go. No niin, edustaja Busoi, olkaa hyvä. Uh, I would like to, to start uh, by... Kiitoksia oikein paljon, edustaja Weiler. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä uh, komissiota uusista ehdotuksista. Se, mitä meillä on nyt pöydällä, on parempi kuin nykyiset monivuotiset rahoituskehykset ja tulevat varmasti helpottamaan EU 2020 tavoitteiden saavuttamista. Kun luin tätä ehdotusta, niin erityisesti arvostin sitä, että viitattiin tähän Eurooppa 2020-strategiaan, koska on tarpeen, että meidän pitkän tähtäimen rahoitus sitoumuksemme ovat linjassa politiikka tavoitteiden kanssa. Tämä on hyvä asia. Huono asia on se, että tämä ei vieläkään riitä. Haluaisin muistuttaa suurevaliokunnan johtopäätöksistä, joka oli, että vaikka nostettaisiin äh, resursseja 5 prosentilla verrattuna vuoteen 2013, Eurooppa ei siltikään pystyisi saavuttamaan kaikkia tavoitteitaan. Uskon, että tarvitsemme kunnianhimoisempaa budjettia, mutta meidän on myös kunnianhimoisemmin jaettava määrärahat, jos olemme todella vakavissamme Euroopan 2020 strategian tavoitteista ja kasvumyönteisestä politiikan suhteen. Tietenkin taloustilanne tällä hetkellä ei paranna asiaa. Neuvottelut seuraavista rahoitusnäkymistä käydään hetkillä, jolloin jäsenvaltioissa äh, harrastetaan suurta budjettikuria ja tämäkin meidän pitää pitää mielessämme. Äh, neuvotteluista on tulossa tiukat. Haluaisin nyt äh, viitata ehdotuksen niihin elementteihin, jotka ovat tärkeitä meidän valiokunnallemme, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle. Tällä hetkellä pannaan täytäntöön sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, jota kaikki arvostamme ja kaikki haluamme, että se toteutetaan ja sitä seuraa todennäköisesti sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 2. On tarpeen, että monivuotiset rahoituskehykset äh, antavat riittävät määrärahat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi keskustelemme muutamista monivuotisista ohjelmista, jotka ovat tärkeitä kuluttajille ja markkinoille. Esimerkiksi COSME-ohjelma, josta keskustelimme aikaisemmin, kuluttajaohjelma, tulliohjelma ja niin poispäin. Me tarvitsemme äh, johdonmukaisuutta näiden sitoumusten ja monivuotisten rahoituskehysten välillä. Meidän täytyy muistaa, kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat taloudessamme. Aion nyt sitten nostaa esille kaikkia argumentteja, jotka esitettiin jo edellisessä keskustelussa, mutta pk-yritykset ovat tarpeen talouskasvun ja työllisyyden kannalta meidän pitää auttaa pk-yrityksiä helpottamalla pääsyä rahoitukseen niin, että ne voivat parantaa kilpailukykyään sisämarkkinoilla ja myöskin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Siksi meidän tulee myös tukea voimakkaasti tätä ehdotettua kosmeohjelmaa, mutta kuten kolleganikin ajattelevat, olen sitä mieltä, että määrärahat vuosille 2014-2020 ovat liian vähäiset. Tämä koskee myös kuluttajaohjelmaa, joka on erittäin tärkeä kuluttajan suojan kannalta. Jos todella haluamme antaa kuluttajille valtaa, varmistaa äh, riittävä tiedonsaanti, äh, varvoa heidän oikeuksiaan, niin silloin me tarvitsemme riittävät määrärahat tähän ohjelmaan. Siksi olen ehdottanut lisäystä äh, tähän budjettikohtaan, kuten kollega Robert Rashford. Ja lisäksi infrastruktuurit ovat tarpeen hyvin toimivia sisämarkkinoita varten, oli kyse sitten energiasta tai muusta, ja siksi tuen täysin komission verkkojen Euroopan välinettä, koska kuitenkin määrärahat eivät riitä kattamaan tarpeita. Annan tässä vain esimerkin. Määrärahat ovat 9,1 miljardia energiaa varten, kun taas arviot ovat, että tarvitsemme noin 200 miljardia määrärahoja vuoteen 2020 mennessä. Hankejoukkovelkakirjojen suhteen on hyvä, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen jäsenvaltioiden välillä. Määrärahoja vain tarvitaan enemmän. Summien pitäisi olla miljardeja eikä miljoonia. Tietenkin on monia muita asioita, joita en voinut tässä mainita innovaation tukeminen ja niin poispäin, mutta aion tehdä vielä jotakin tarkistuksia ja odotan myöskin tarkistuksia kollegoiltani ja olen avoin kaikille ehdotuksille varjoesittelijöiltä tai muilta valiokuntamme jäseniltä. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia edustaja Busoi. Nyt puheenvuoro saavat varjoesittelijät, kansanpuolueen nimissä Arjan Isievireä. Voy hablar en nombre del PP, ja Puheenjohtaja, puhun EPPn puolesta. Pallisaaren täytyi poistua paikalta. Me katsomme, että tämä teksti on hyvä. Me olemme siitä samaa mieltä. Meistä tärkein kohta, tärkein asia on katsoa kasvu lukuja seuraavan viiden vuoden aikana ja varmistaa, että resurssit ovat riittävät. Yleisesti tuemme tätä mietintöä ja periaatteessa olemme kaikista ehdotuksista samaa mieltä. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten Gepard sosialistien puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia. Edustan täällä Di Kamposta. Hän on paraikaa ITRE-valiokunnassa esittelemässä omaa Connecting European Facilities-mietintöä ja hän ei siksi voi olla täällä keskustelua seuraavassa. Hän on sitä mieltä, että meidän täytyy olla ensinnäkin tarkkana sen suhteen, tai tietenkin hän kiittää esittelijää erinomaisesta asiakirjasta hyvistä ehdotuksista. Yleisesti ottaen tämä on tärkeä aihe, eli tärkeää on, että unionin menot ovat tehokkaampia ja että niitä käytetään siellä, mistä syntyy myöskin EUlle ja EUn kansalaisille lisäarvoa. Ja tämä toteutuu erityisesti sisämarkkinoilla ja kuluttajan suojan saralla, sillä juuri siellä tehokkuutta on tarjolla. Nämä alat ovat siis tärkeitä, kuten myöskin siihen liittyvät alat, niin näistä syistä Korea de Campos on esittelijä Busoin kanssa samaa mieltä siitä, että kuluttajasuoja ja kilpailukyky ohjelmat, jotka on tarkoitettu, pk-yrityksille, ovat erittäin tärkeitä. Mitä tähän viimeisimpään tulee, niin siihen liittyen hän ilmoittaa, että pk-yrityksen kohtaamat keskeisimmät ongelmat liittyvät juuri siihen, että että lainoitusta on aika vaikeaa saada. Ideoita löytyy, yrittäjyyttä löytyy, mutta lainoitusta on vaikeaa saada. Ja erityisesti niissä maissa, joissa rahahuolet ovat muutenkin suuret. Ja Euroopan unioni voisi tällä saralla tukea PK-yrityksiä – helpottamalla näissä maissa tätä tilannetta. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että on valitettavaa, että varoja ei ole niin hirveästi käytettävissä, 340 miljoonaa euroa per vuosi. Ja se tietenkin ei ole omiaan auttamaan ohjelman vaikutus voimaa. Se, mitä komissio ehdottaa, on menettelytapojen yksinkertaistaminen ja se, että PK-yritykset voisivat hyötyä rahoitusohjelmista ja välineistä. Varjoesittelijä on vakuuttunut siitä, että yhteistyö Busoin kanssa tulee olemaan hedelmällistä ja varmaan pääsemme myöskin yhteisymmärrykseen niistä asioista, jotka haluamme esitellä vastuu valiokunnalle. Kiitoksia. Kollega Ryyle. Schließ mich, äh, Frau Minä voin puhua ihan lyhyesti. Olen yhtä mieltä edustaja Gebhardin kanssa ja minäkin tuen edustaja Bushoita aivan selvästi. Meidän osuutemme ähm, näissä keskustelussa on varsin pieni valiokuntana, mutta meidän täytyy tietenkin katsoa, miten puolustamme äh, oikeuksiamme muita vastaan. Ja, ist die ECR jetzt vertreten? Onkohan ECRn edustajaa paikalla? Ei näytä olevan, joten GUE ehkäpä ei taida olla edustettuna sekään. Kiistanalainen teksti. No entäs EFD? Ei sekään. Komission hanveni? Ja Komissio ei ole paikalla. No, ennen kuin annan Busoille puheenvuoron, niin minulla olisi yksi täydentävä kysymys. Keskustelusta kävi ilmi, että budjetti on aika pieni, ja kysyisinkin, että jos tämä budjetti on näin pieni, niin olisiko mahdollista, että käyttäisimme toista välinettä, esimerkiksi maksuliikennedirektiiviä maksukyvyn parantamiseksi? Tätä voitaisiin käyttää, jotta PK-yritykset voisivat nopeasti saada tarvitsemaansa varo, varoja käyttöön. Small Business Actin käsittelyn yhteydessä me tuimme tätä ajattelumallia ja nyt kysyisinkin, että kuinka pitkälle tällä saralla on päästy. Siis niissä jäsenvaltioissa, joissa tätä järjestelmää ei vielä käyty, käytetty, mutta ehkäpä komissiolta voitaisiin esimerkiksi puhelimitse tiedustella, kuinka pitkälle täytäntöönpano on edennyt. Ah, No joo, dann nehmen wir Sie noch äh, vor der Abschlussrede von Herrn Busoy. Danke. Olkaa hyvä. Teille vielä puheenvuoroja ja sitten kollega Busoy. Sí, eh, presidente, antes hablé en nombre del grupo, ahora quería hablar... Kiitos puheenjohtaja. Aikaisemmin puhuin ryhmäni edustajana, mutta nyt työryhmän näkökulmasta sanottuna tarkistuksessa viisi mainitaan sisämarkkinat energia-alalla ja myös digitaalialalla sisämarkkinat ovat tärkeät, koska kaikkihan tietävät, että työttömyys on paha ongelma. Näillä kahdella sektorilla voimme toimia optimaalisella tavalla Euroopan tasolla digitaalimarkkinat aivan erityisesti ovat sellainen ala, alue, jossa on tärkeää päästä luomaan työpaikkoja. Me tiedämme, että pk-yritykset eivät pelkästään luo kasvua, vaan myös työpaikkoja. Näin ollen onkin tärkeää korostaa kohtaa viisi ja siksi halusin mainita tämän aivan erityisesti sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat. Abusoi. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten edustaja Busoi. Uh, kiitokset arvon kollegat, kiitokset näistä kiitossanoista. Kiittäisin myöskin Satsevaria. Tämä budjetti ei riitä, mutta me yritämme tietenkin saada lisää varoja meidän kannaltamme tärkeää tärkeille aloille ja minä uskon, että sitä kautta voitaisiin parantaa sisämarkkinoita ja politiikkaa. Ymmärrämme toki, että tietyissä jäsenvaltioissa äh, rahoituksellinen tilanne on hankala ja yleiseurooppalaisestikin voidaan sanoa, että ei olla kovinkaan halukkaita EU-budjettia kasvattamaan, mutta katsotaan miten käy. Me joka tapauksessa pyydämme lisää varoja. Sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat ovat erittäin keskeisellä sijalla tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kiitokset myöskin edustaja Gebhardille. Olen samaa mieltä kanssanne. Meidän täytyy tehostaa varojen käyttöä. Suurin ongelma PK-yritysten osalta on juuri rahoituksen saaminen. Ja mainitsenkin sen tässä erittäin keskeisenä tekijänä ja kiitokset myöskin edustaja Ryylelle osoittamastanne tuesta. Ja toivottavasti vihreätkin tämän ehdotukseni niin voivat hyväksyä. Ja mitä tulee kollega Weilerin kysymykseen, no me yritämme varmistaa, että että maksuviivästysdirektiivi pannaan tehokkaasti täytäntöön. En tiedä, miten asia on edennyt eri jäsenvaltioissa. Ehkäpä kannattaisi olla komission yhteydessä ja tiedustella, mikä tilanne on. En kylläkään tiedä, onko heillä tarkkoja tietoja tarjolla, mutta Romanian puolesta voin sanoa sen verran, että valitettavasti tällä saralla ei olla päästy kovinkaan hyvin eteenpäin ja uskon, että maat, joilla on ollut ongelmia maksuviivästyksiin liittyen, niin tuskin he ovat päässeet eteenpäin, mutta onhan heillä vielä aikaa tämän vuoden loppuun asti. Mutta kuten sanoitte, minäkin uskon, että maksuviivästysten välttämisen kautta PK-yritykset voivat varmistaa, että heillä on riittävästi varoja toiminnansa ylläpitämiseksi. Ja aikataulutukseen toteaisin, että tarkistukset kesäkuun 18. päivä mennessä, puolen päivän mennessä ja äänestys tässä valiokunnassa 10. päivä heinäkuuta juuri ennen kesätaukoa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Kiitokset edustaja Busoi. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Niin, 18. kesäkuuta kello 12 mennessä tarkistukset olisi jätettävä. Sitten seuraavan esityslistan kohtaan Euroopan laajuiset energiaverkostot, sitä koskeva sääntely. Kalaniete on paikalla ja puheenjohtaja ilmoitti ylpeänä, että hän on varmistanut, että teidänkin kielenne on tulkkaus kielivalikoimassa tarjolla. Niin kollega Sivits sosialistien puolesta ei näytä olevan paikalla. Ilmeisesti kollega Gebhardt hoitaa, hoitaa tämän. Entäs liberaalien puolelta kollega Busoi ja Ryyle vihreitten puolelta. Sivits on paikalla nyt. Kue ei ole edustettuna ECR Bilan. Ei näytä olevan paikalla. Ja sitten IFD. No joo, aloitetaan. Edustaja Kalniete, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta käyttää äidinkieltäni puheenvuorossa. Tämä on melko monen saavutus tässä valiokunnassa. Nyt keskustelemme suuntaviivoista energiainfrastruktuurien infrastruktuurien osalta ja laatimastani lausunnosta. Haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Ja haluan kiittää myös tehdyistä ehdotuksista. Haluan kiittää myös kaikkia henkilökunnan edustajia heidän tekemästään hyvästä työstä. Ja nyt me voimme sitten äänestää huomenna valiokunnassamme tästä lausunnosta. 17 tarkistusta kaiken kaikkiaan tehtiin. Suurin osa tarkistuksista pystyttiin sisällyttämään tekstin. Valitettavasti aivan täysin kaikkia tarkistuksia emme voineet tukea. Osittain sen takia, että ne eivät kuulu valiokuntamme toimialaan, toimivaltuuksiin, taikka sitten ne eivät joko minun tai varjoesittelijöiden poliittista konsensusta saaneet taakseen. Me pystyimme kuitenkin nähdäkseni laatimaan tasapainoisen lausunnon. Lausunto vastaa IMKON mandaattia ja valtuuskuntamme tehtäviä ja uskon, että se parantaa energiamarkkinoiden, energiasisämarkkinoiden tehokkuutta toimintaa me samanaikaisesti pääsemme myös perussopimusten meille asettamiin tavoitteisiin. Meidän täytyy pitää huoli kuluttajan suojasta kriisiaikoina. Olen tehnyt itse tarkistuksen ja sitten tähän on tullut myöhemmin myös lisäyksiä. Olemme vahvistaneet tarvetta suojella pk-yrityksiä ja myös kotitalouksia. Meidän on varmistettava vakaat kuluttajahinnat. Kotitalouksien ja pk-yritysten laskut eivät saa nousta. Niin ikään olemme myös energiavarmuutta, toimitusvarmuutta pyrkineet parantamaan. vuonna 2009 olin mukana edellistä kertaa, kun imco valiokunnalta lausunto tästä aiheesta tehtiin. Verkkojen Eurooppa-väline on yksi niistä toimista, jonka avulla me saamme aikaiseksi työpaikkoja ja kasvua. Kyse on perusenergiainfrastruktuurista, Euroopan kilpailukyvyn kattavasta parantamisesta, joka totta kai kriisin aikana erityisesti on tärkeää Euroopalle. Kun tästä asiakirjasta kollegoiden kanssa olemme keskustelleet, niin useaan otteeseen olemme keskustelleet siitä, mikä on raja-alueiden rooli ja siellä erityisesti yhteistyötä pitäisi korostaa. Meillähän on tiettyjä välineitä, jonka kautta voidaan rohkaista yhteistyöhön raja-alueella. Correira de Campos on ITRE-valiokunnan pääesittelijä tämän asetuksen suhteen. Me olemme tehneet yhteistyötä ja pyrimme tätä kautta varmistamaan markkinoiden toiminnan toimitusvarmuutta pyrimme tehostamaan ja haluamme edistää uusien energialähteiden käyttöä. On myös tärkeää tehostaa energiaverkkojen integroitumista. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Kalniete. Seuraavana varjoesittelijät SDn puolesta Marek Sivic. Dziękuję bardzo. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Loppu häämöttää tämän tekstin käsittelyn osalta. Olen keskustellut tästä aiheesta jo useampaan otteeseen ja nyt meillä on pöydällä muutamia tarkistuksia, 17 kappaletta kaiken kaikkiaan, ja nämä tarkistukset kuvastavat käytyjä keskusteluja. Eli se on ikään kuin tiivistelmä siitä, mitä on sanottu. Enkä usko, että näistä olisi haittaa. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kuluttajansuoja kysymykset pitäisi ottaa korostetusti esille, mutta se ei ole kaiken A ja O tässä lausunnossa. Tämä on enemmänkin teknisluonteinen ja poliittinenkin teksti, ja sillä on myöskin rahoituksellisia vaikutuksia. Joten se, mikä piti ottaa esille, on huomioitu, ja Sosialistit käyvät äänestysluettelon tänään läpi. En odota mitään ongelmia, mutta haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että tämä rahoituksellinen ulottuvuus ei kuulu meidän toimivaltuuksimme, mutta nekin täytyy huomioida Tämä liittyy myöskin kohesiorahaston käyttöön, mutta tämä ei ole meidän valiokuntamme ongelma. Euroopan komission edustaja on ilmoittanut meille, että me tulemme kohtaamaan suuria haasteita energia-alalla – Energiahintojen erot saattavat olla jopa 30 prosentin luokkaa. Ja mikäli energiaverkostot olisivat paremmin yhteen sopivia ja integroituja, niin silloin voitaisiin puhua aimoharppauksesta todellisten sisämarkkinoiden suuntaan. Näin voitaisiin reagoida vallitsevaan kriisiin. Olen hyvin toiveikas ja optimistinen tulevaa äänestystä silmällä piteen, pitäen. Ja kiitokset edustaja Kalnietelle tästä ammattitaitoisesta lähestymistavasta ja ystävällisestä toiminnasta. Minä uskon, että yhdessä olemme todellakin päässeet jo ihan kalkkiviivoille. Ja vielä kerran kiitokset. Ja, vielen Dank, äh, Marek. Kiitokset, Marek. Ja vihreiden puolesta edustaja Ryle. Minäkin voin puhua ihan lyhyesti. Yhteistyö esittelijän kanssa on ollut hyvää ja kiitän hyvästä mietinnöstä. Minulla on muutamia ongelmia joidenkin tarkistusten kanssa. Valitettavasti edustaja Schmidt ei ole täällä. Erityisesti edustaja Schmidtin tarkistukset äh, aiheuttavat vaikeuksia, koska ne laajentavat vähän liikaa tätä, ja se ei nyt oikeastaan ole tämän, että siinäkin puhutaan verkostojen laajentamista, ja se ei ole meidän toimivaltuus valtuuksiemme alainen. Sitten pitäisi oikeastaan puhua myös energian säästöstä ja energiatehokkuudesta, mutta sekään ei ole meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin kuuluva asia, joten meidän ei pitäisi sanoa myöskään verkostojen laajentamista mitään. Meidän tehtävämme on kuluttajapolitiikka ja sisämarkkinat ja kaikki muu hoidetaan sitten ITRE-valiokunnassa. Ja, Frau Kiitokset edustaja ja sitten Adam Bilan, myöskin varjoesittelijä, olkaa hyvä. E, pani przewodnicząca, dziękuję również e, pani sprawozdawczyni, pani poseł Kalniete, włożyła bardzo dużo pracy. Kiitoksia, hyvä esittelijä, e, hyvä puheenjohtaja. Uskon, että edustaja Kalniete on tehnyt kovaa työtä mietinnöstä ja teidän ja tarkistusten suhteen erityisesti. Tämä on hyvin tasapainoinen lausunto ja se on menee oikeaan suuntaan, mitä tulee energiaturvallisuuteen. Ja tuen siis edustaja Kalnieten eh, kantaa, että tämän asiakirjan täytäntöönpano on erittäin tärkeää, että voidaan saavuttaa energiatavoitteet. Meidän ja valiokunnan näkökulmasta pitäisi korostaa sitä, ettei eh, tavallisen kotitalouden energian hinnat saisi nousta liikaa. Energia on erittäin tärkeä sisämarkkinoiden kannalta. Olen maininnut tämän jo aikaisemmin, erityisesti yritysten ja pk-yritysten kehityksen kannalta, koska jos siellä energiahinnat nousevat voimakkaasti, niin se aiheuttaa taloudellisia ongelmia näille yrityksille. Kun on kyse tärkeistä hankkeista, niin silloin meidän pitäisi valita sellaiset hankkeet, jotka eivät riko kilpailusäädöksiä. Meidän tulisi myöskin puhua strategisista ratkaisuista talouttamme varten. Minä tuen suurinta osaa ehdotetuista tarkistuksista, erityisesti PK-yrityksiä koskevia tarkistuksia niitä, niiden puolesta minun ryhmäni varmasti tulee äänestämään. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Musoja, anteeksi, etten nähnyt teitä. Olkaa hyvä. Haluaisin puhua Ulle Schmidtin varjoesittelijämme nimissä. Haluamme kiittää esittelijää kompromissisuuntautuneesta lähestymistavasta. ALDE tukee esittelijän tekemiä tarkistuksia suuremmalta osaltaan myös kompromisseja. Alden Varjo on lisännyt viittauksen PK-yrityksiin. PK-yritysten marginaalit ovat äärimmäisen tärkeitä. PK-yritykset ovat myös kuluttajia. Meidän täytyy huolehtia, että rajat ylittävä yhteistyö sujuu luontevasti, helposti. Koordinaatio on tärkeää, sitä ei saa vesittää. Transeurooppalaiset verkot ovat sellaiset, että niiden pitäisi tuoda lisää arvoa. EUn rooli ei ole korvata jäsenvaltioiden vastuuta infrastruktuurista, vaan tarjota äh, mahdollisuus äh, kuroa umpeen puutteet. Esimerkiksi kun ajattelemme äh, saaria ja niiden yhteyksiä mantereeseen. Tässä saattaa syntyä sekannusta EUn ja toisaalta jäsenvaltion roolista. Esittelijä on tehnyt hyvää työtä ja me olemme varmoja, että valiokunta huomenna äänestyksessä pääsee tasapainoiseen lausuntoon. Ja, vielen Dank. Kiitos. Niin, aikaa vielä riittää. Nyt antaisikin edustaja Vinualle Enan puolesta puheenvuoron. Hän voisi kertoa jotain valaisevaa, ehkäpä siihen liittyen, mitä jäsenvaltiossa on tapahtunut, kun edistystä ei kaikkialla ole ollut havaittavissa, joten olkaapa syvä. Thank you, uh, Mrs. Chair, and um, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen aina täällä mielelläni kertomassa asioista, koska aikaa aina riittää. Tulen juuri teollisuusvaliokunnasta. Siellä minulle annettiin viisi minuuttia aikaa. Siellä oli käsittelyssä 845 tarkistusta, joten tällainen tilanne toisessa valiokunnassa. Olen iloinen voidessani olla, ollessani taas täällä huhtikuussa minulle tarjoutui mahdollisuus vastata edustajan esittämiin kysymyksiin. Edustaja Kalniete, onnittelisin häntä hänen tekemästään työstä. Tässä todellakin mennään saman suuntaan kuin mihin komissio haluaisi myöskin mennä. Tämä on tämä yhteinen tavoitteemme. Eli todelliset eurooppalaiset energiainfrastruktuurit ovat tavoitteena. Ja näin voimme varmistaa energiahuollon, eli kaikilla kansalaisilla olisi energiaa käytettävissä ja että energialähteitä olisi enemmänkin käytössä, sillä me haluamme pienentää riippuvuuttamme hiilestä. Ja tästä infrastruktuurista olisi keskein todellakin hyötyä tätä tavoitetta tavoiteltaessa. Niin, te puhutte myöskin kuluttajien oikeuksista, mutta valitettavasti kuluttajat eivät aina pääse hyötymään energiamarkkinoiden avautumisesta. Kuten sanoin jo viimeksi, niin toteaisin vielä uudemman kerran, että silloin kun puhumme siirtoverkoista ja e- kaasun ja sähkön pitkän matkan siirroista, niin sen volyymi on 2-10 prosenttia kuluttajan maksamasta energialaskusta. Eli jos tähän energiasektoriin investoidaan, niin silloin voidaan varmistaa myöskin alhaisemmat hyödykehinnat. Eli jos infrastruktuuri ei ole kunnossa kaasun tai sähkön toimittamiseksi, niin silloin syntyy ehkä monopoli tilanne tai riippuvuus jostain ulkoisesta toimijasta ja se taas johtaa kasvaviin kustannuksiin. Ja jos kaikki jäsenvaltiot voidaan linkittää toisiinsa tällaisen joustavan verkoston avulla, kaiken kattavan verkoston avulla, johon voidaan syöttää monista eri lähteistä energiaa, niin siitä olisi kansalaisille hyötyä, koska energia olisi edullista. Ja mitä tulee sähköön, niin toki aurinkovoimaa voidaan käyttää siellä, missä aurinko paistaa, ja tuulivoimaa voidaan käyttää siellä, missä tuulta on ja sitten tätä energiaa on kuljetettava muualle. Ja jos te todellakin haluatte edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä 2020 tavoitteen asettelun mukaisesti, niin se todellakin edellyttää, että infrastruktuuri on tarjolla. Tätä me ehdotamme, tätä kaivataan jotta voimme varmistaa taloudemme kilpailukyvyn. Tämä on tärkeää myöskin kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Ja sen olette myöskin huomanneet ja kiitokset osoittamastanne tuosta, kuten Kalnieten tekstistä ja esitetystä tarkistuksestakin käy ilmi. Kiitoksia. Sie haben die Chance gar nicht genutzt hier noch. Kiitoksia. Niin, ette haluneet edes käyttää tätä tarjolla ollutta aikaa hyväksi, mutta kysyisinkin edustaja Korealta, haluatteko sanoa vielä jotain siitä, miten Itren puolella asian käsittely on edennyt? Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Itressä keskustelu on juuri päättynyt. Noin yleisesti me tuemme komission ehdotusta, mutta olemme selkeämpiä, tarkempia ja avoimempia ja mukaanottavampia ehdotuksissamme. Noin yleisesti kommentit olivat erittäin myönteisiä, mitä tulee tarkistuksiin. On kuitenkin kaksi asiaa, jotka haluaisin äh, nostaa esille. Ensimmäinen liittyy Alden ehdotukseen, äh, että 15 artikla jätetään täysin tämän ehdotuksen ulkopuolelle. Argumenttina on se, että kyse on rahoituskysymyksistä, jotka pitäisi yhdistää Connecting Europe-fasiliteettiin. Ja Tämä vastaisi myös muita äh, vaatimuksia verkkojen ja televiestinnän alalle. Sitten on äh, useita kommentteja kollegoilta, jotka menevät siihen suuntaan, että nämä kollegat eivät halua tehdä yhteistyötä. Tässä oikeastaan halutaan kansallista energiaa. Tätä me tietenkin vastustamme. Ja monet EPPnkin eh, e kollegat ovat tässä meidän eh, puolellamme. 15 artiklaa ei saa ottaa pois, koska tässä on kyse myös oikeudellisesta systematiikasta, joka on tarpeen. Ja tämä artikla on erittäin merkittävä, koska Tässä luokitellaan myös se, mitä laitetaan liitteisiin, yhteiset hankkeet. Ja tässä jotenkin ikään kuin mm, leikataan sitten vaikutusvaltaa, koska onhan tässä kyse määrärahoista, jotka annetaan TEN-verkoille. Ja sitten jos vasta myöhemmin määritellään kriteerit sitä varten, sehän on hullua. Meidän tulisi määritellä kriteerit ja varmistaa, että nämä kriteerit ovat kattavat, että ne ovat konkreettisia kriteerejä. Mutta tietenkin niiden täytyy olla myös riittävän yleisiä ja abstrakteja, jotta ne toimivat säädöksenä. Tietenkin meidän täytyy keskustella komission ja neuvoston kanssa sisällöistä. Mutta se, että me määrittelemme kriteerejä, mutta emme ole määritelleet rahoitusta, me olemme eri mieltä ja tämä mielipide oli ITRE-valiokunnassakin vähemmistömielipide. Tästä äänestetään ITRE-valiokunnassa todennäköisesti heinäkuussa. Meillä on vieläkin tämä määräaika, että aloitetaan neuvottelut kumppanien kanssa syyskuussa. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Correira. Kiitokset tästä tilannekatsauksesta ITREn puolelta. Ja mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, niin viimeisen puheenvuoron saa edustaja Kalniete, olkaa hyvä. Eh, on paldies eh, komissiis on... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission edustajalle. Kiitos myös muiden ryhmien puheenvuoron käyttäneille. Me olemme valmistautuneet oikein hyvin huomiseen äänestykseen ja lausunto hyväksytään Kunnioitan sitä, mitä edustaja Rulle, Rulle sanoi lisäyksistä. EPP-ryhmä tukee näitä. Vielä kerran haluan toivottaa Korjeri Kamposille menestystä ITRE-valiokunnassa ja toivon, että heinäkuussa täysistunnossa voimme äänestää mietinnön puolesta. Gut, vielen Dank. Damit ist die Kiitoksia oikein paljon. Nyt päätämme tältä osaa keskustelun tästä lausunnosta. Huomenna äänestämme siitä. No, onhan tässä vielä puoli tuntia aikaa. Käydään kahvittelemassa. Me emme nimittäin voi nyt jatkaa, koska meillä on yhteiskokous alkamaisillaan yhdessä liikenne- ja matkailuvaliokunnan kanssa. Ja kyseinen yhteiskokous alkaa kello 11 ja vieraitakin on tulossa. Myöskin liikennevaliokunnan jäsenet, siksi emme voi jatkaa saman tien, joten me jatkamme täällä kello 10.55.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 Uh, so, uh, can I um, warmly welcome members of the... No niin, arvoisat kollegat, hyvät liikennevaliokunnan jäsenet. Tämä on toinen yhteiskokouksemme koskien e palvelua Tällä kertaa meillä on kunnia vetää tätä kokousta. Edelliskerralla me keskustelimme teidän valiokunnassa kollega Simpsonin johdolla tätä asiaa. Kollega Rihiekin on täällä paikalla. Tervetuloa. Ja Lova ja Koh molemmista valiokunnista ovat täällä esittelijöiden ominaisuudessa mukana. Tänään me keskustelemme näistä lukuisista tarkistuksista. Niitä on yhteensä 151 kappaletta ja se osoittanee, kuinka suurta mielenkiintoa tämä aihe on. nostattanut ja ihan piakkoin puheenvuoron saa vieraileva esittelijä kollega Koh, sitten Senalova sekä Tun und Hohenstein sekä edustaja Gurma, ja häntä en kylläkään vielä näe. Ehkäpä SNDstä joku muukin tätä asiaa voisi ajaa. Liberaalit eivät näytä olevan edustettuna, mutta Benjan on juuri tulossa. Tervetuloa vaan. Tästä edestä löytyy vapaita paikkoja. Ja. We'll, we'll find you, don't worry, we'll find you a card, Phil. Phil, eiköhän nimilappu löydy sinullekin. Vihreiden Ryyle on paikalla, Taylor ei ole paikalla. Va, kylläpäs vaan. Anteeksi, etten huomannut teitä, edustaja Taylor. Minä edustan täällä omaa ryhmääni. Rosbach ei taida olla paikalla, Dionkaan ei ole paikalla ja Foster on paikalla. Hyvä. No niin, tästä tulee varmaan aika vilkas keskustelu. Voinemme siirtyä suoraan käsittelemään tarkistuksia, joten esittelijät voivat alustaa keskustelua kertomalla, mitä mieltä ovat tarkistuksista sitten muut halukkaat ja tervetuloa myöskin komission kolmen yksikön edustajille. Philip Jean on paikalla autoyksiköstä, DG-yritys ja sitten liikennepääosaston edustaja on myöskin paikalle, Salmacic. Uh, and Mr. Da, Mr. Uh, Davia from ja sitten vielä Lavia viestintäpääosastosta. Tekin saatte sitten jossain vaiheessa vielä puheaikaa. No niin, keskustelun avaa Edustaja Koch, voisitteko kertoa näkemyksistänne näistä tarkistuksista? Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon, että saan ensimmäisenä puhua tästä. Haluaisin myöskin kiittää äh, hyvästä yhteistyöstä ja kollegoista, äh, kollegoille rakentavista ja usein täydentävistä tarkistuksista. Näin tässä oikein hyviä äh, kompromisseja edessäni, joten menestyksekkään oma aloitteen mietinnön. Erityisesti monien tarkistusten yhteensopivuus eh, Rova Senalovan ja minun eh, tarkistusteni kanssa. Nämä ovat siis eh, lisäyksiä ja selityksiä, jotka liittyvät alkuperäistekstiin, mutta joita ei sinne voitu saada mukaan, koska tila oli liian vähän. Tämä osoittaa yhteistä tahtoa. Tarkoituksena on se, että liikenneonnettomuudessa loukkaantuneet ihmiset saisivat mahdollisimman pian lääkinnällistä hoitoa, ei siis enempää eikä vähempää. Näissä tarkistuksissa näen, että ollaan samaa mieltä tämän hätäpuhelujärjestelmän tehokkuudesta, mutta sitä ei myöskään millään lailla hylätä, ja tämä kyllä minua kannustaa. Muutama painopistealue, olen löytänyt viisi painopistealuetta, kaikki mitä liittyy tietoon ja kansalaisten sille annettavaan tiedotukseen. Sitten mitkä ajoneuvot saisivat e-call-järjestelmän, miten tämä toimii raja-alueilla ja kolmanneksi, miten toimitaan sellaisilla alueilla, joissa GPS ei toimi kunnolla ja mobiiliverkko ei myöskään toimi kunnolla. Kuka on vastuussa sitten EK-järjestelmässä kokonaisuudessaan? Neljänneksi kaikki, mikä liittyy tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan ja lopuksi kustannuskysymykset. Haluaisin sanoa muutaman sanan tämän ICOL-järjestelmän toimimisesta, koska tällä tavoin saadaan eh, ehkä muutamia eh, kysymyksiä selvitettyä ja jotkut tarkistukset muuttuvat eh, tarpeettomiksi, Tämä on siis 112 puhelunumeroon perustuva ICOL-järjestelmä. Ja sen lisäksi on useita yksityisiä ICOL-järjestelmiä, joita tällä hetkellä usein valmistajat pyörittävät tulevaisuudessa mahdollisimman muutkin. Tämä yksi, yksi kahteen perustuva järjestelmä perust, sitä käytetään ainoastaan nopean lääketieteellisen hoidon saamiseksi liikenneonnettomuuksissa. Siksi tämä järjestelmä yleensä siis nukkuukin, se ei ole käytössä, mitään tietoja ei kerätä, mitään koordinaattoreita ei kerätä, siis järjestelmä nukkuu. Se käynnistetään joko tarkoituksella tai sitten automaattisesti. Ja näin tapahtuu, kun ajoneuvossa olevat anturit ryhtyvät toimintaan liikenneonnettomuudessa. Silloin lähetetään hätäviestin vähimmäistiedot hälytyskeskukseen joka on lähin hälytyskeskusta, kutsutaan PSAP, käytetään PSAP-lyhennettä. Sen jälkeen on puheyhteys ja sitten vasta hälytyspalvelu ryhtyy toimimaan. Minulle tämä ei ole mikään vapaaehtoinen ratkaisu, vaan valtion tehtävä ja siksi käyttö on ilmaista. Tämän lisäksi rinnalla voisi olla tulevaisuudessakin yksityisiä hätäpuhelupalveluja, joiden tarkoituksena on nopean lääketieteellisen avun saami, mutta myös muita kysymyksiä, esimerkiksi tiedonvälitys vakuutusyhtiöille, e, erilaisille autojärjestöille ja niin poispäin. Nämä ovat vapaaehtoisia palveluja ja näistä palveluista täytyy sitten myös maksaa päinvastoin kuin 112 palvelun käyttö. Kummankin järjestelmän olisi oltava käytössä rinnakkain. Ja sitten ohjelmisto valitsee, käytetäänkö 112 pohjaista hätäpuhelua vai 11 hätäpuhelua. Ei siis erilaisia järjestelmiä, erilaisia teknisiä ratkaisuja, vaan yksi tällainen musta laatikko ja ohjelmisto sitten päättää. Siksi vaatimuksen onkin että meillä olisi tällainen yhteen toimin avoin järjestelmäarkkitehtuuri. Tämä on myöskin se kysymys, jota vähintään 10 prosenttia tarkistuksista käsittelee, koska tätä kysymystä käsitellään hyvin eri tavoin. Jotkut tarkistukset sanovat, että avointa eh, järjestelmäarkkitehtuuria ei saa edes olla tietosuojakysymyksistä. Toiset puhuvat teknologia-avoimista, teknologia-neutraaleista for, eh, järjestelmistä. Toiset sanovat, että pitää olla teknologia neutraali järjestelmä. Tämä on siis hyvin hankala asiassa on vaikea löytää yhteinen kanta. Se onkin varmaan kaikkein vaikein kysymys. Sitten meillä on kuusi tarkistusta, jotka liittyvät ähm, kuluttajien ja väestön saamaan tietoon äh, ennen käyttöönottoa, mutta myöskin käyttöönoton jälkeen. Täytyy antaa ihmisille tietoa. Äh, voidaan aloittaa jo koulutuksesta, mutta yhteistyössä tiedotusvälinen kanssa tällaista tiedotusta on tehtävä ja siksi kaikki tarkistukset, jotka liittyvät tiedotukseen, ovat myönteisiä. Sitten meillä on yksi ehdotus, jossa sanotaan, että haluaisimme tehdä tästä järjestelmästä sellaisen, että se voi panna pois päältä. Minä kysyn itseltäni, miksi? Sehän on ikään kuin valmiustilassa, se käynnistyy vain silloin, kun sitä tarvitaan. Jos minä käynnistän sen tai jos se sitten käynnistyy onnettomuustilanteessa itsestään, niin silloin julkisen terveyden suoja on ehkä korkeampi kuin yksilön suoja tässä. Ja siksi hän, emme, emme myöskään sano, että turvavöitä voi, ne voi laittaa autoon tai ne voi sieltä poistaa. Meillä on sääntöjä tähän liittyen. Sitten näiden äh, lähinten hälytyskeskusten tekninen varustelu on siihen liittyen on tarkistuksia erityisesti rajat ylittävät tämän yhteistyön kohdalla. Näitä voidaan kannattaa, mutta meidän ei tulisi mennä liiallisesti yksityiskohtiin, koska toissijaisuusperiaatteella on tässä merkityksensä, koska jäsenvaltiot ovat järjestäneet hälytysketjunsa eri tavoin. Saksassa tämä on esimerkiksi osavaltion tehtävä, toisissa valtioissa keskushallinto vastaa tästä. Meidän ei tulisi puuttua tähän, vaan tässä vallitsee toissijaisuusperiaate, mutta nämä tekniset standardit, niitä kaikkien olisi noudatettava. Sitten tietosuojasta. Erityisesti kun on kyse yksityistä hätäpuhelupalveluista, on tarpeen sanoa jotain, koska yksityiset hätäpuhelupalvelut liittyvät myös muihin palveluihin. Ja kuluttajien on tietoisesti pystyttävä päättämään, kuka saa käyttää näitä tietoja, mitä niille tehdään, kuinka kauan niitä varastoidaan. Nämä ovat asioita, jotka liittyvät ainoastaan yksityisiin hätäpuhelupalveluihin. Niin julkinen järjestelmä ei näitä tietoja kerää, se ainoastaan soittaa tähän hälytyskeskukseen. Ja kaikki kysymykset, jotka liittyvät esteettömään pääsyyn, vammaisiin ja niin poispäin, niin niitä Tätä voimme varmasti tukea. Sitten meillä oli tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että täytyisi tehdä lisää vaikutusten arviointeja ja tutkimuksia. Minun mielestäni tällaisia tutkimuksia on tehty tarpeeksi. Olen vakuutunut siitä, että me emme tarvitse uusia vaikutusten arviointeja tai tutkimuksia, joita vaaditaan, jotta pystyttäisiin välttämään väärinkäyttö ja väärät hälytykset. En usko, että tällaisia tarvitaan meillä on tekniikka, joka selkeästi yhdistää hälytyspuhelun tiettyyn autoon ja tämän auton omistajaan, jota voidaan sitten rankaista, jos järjestelmä väärinkäytetään. Ja sitten toinen tilanne on, jos anturit käynnistävät hälytyspuhelun, niin silloin ei voi syntyä väärinkäytöksiä, silloin on kuitenkin kyse vakavasta onnettomuudesta. Muutamia konkreettisia kysymyksiä. En näe täällä nyt edustaja Ajala Senderiä, mutta kuitenkin edustaja Ajala Sender ja muut ovat sanoneet, että me emme halua, että tätä käytetään ainoastaan eh, henkilöautoissa, mutta myös rekoissa ja moottoripyörissä. Mutta sitten edustaja Ajala Sender laittoi siihen myös polku pyörät ja jalankulkijat. Olisin pyytänyt, että hän olisi hiukan selittänyt tätä. Tai maatalouskoneet ja teollisuuskoneet. Edustaja Grisberg jopa sanoi, että kaikkiin uusiin ajoneuvoihin. Sitten siinä on myös tämä e-pyörä, eli sähköpyörä mukana. Kyllä meidän täytyisi katsoa hiukan tarkemmin, mihin tätä soveltamisalaa laajennamme muuten tämä lähtee käsistä. Ja sitten meillä on tämä yhteisymmärryspöytäkirja, jossa useat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ottamaan 112 käyttöön ja myöskin sähköisen eh, eh, hälytyspuhelun. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole tätä eh, vielä tehneet. En tiedä, että tätä on toivottu, mutta minun mielestäni meidän tulisi mainita nämä kolme maata, jotka eivät ole vielä tähän ryhtyneet. Jotkut kollegat sanoivat, että näin ei tulisi tehdä, mutta kun tästä aiheesta on nyt puhuttu jo kymmenen vuotta, niin kyllä voidaan mainita jo ihan nimeltäkin maa, joka ei halua osallistua tähän järjestelmään. Ja sitten tämä periaate, mikä oli ensin, muna vai kana. Jotkut kollegat sanovat, että ensin täytyy rakentaa tämä hälytys, pelastusketju, eli on hälytyskeskukset, jäsenvaltioissa ja mobiiliverkon on toimittava kaikkialla myös mahdolliset tekniset ongelmat on ratkaistava ja vasta sitten voidaan vaatia, että valmistajat rakentavat tällaisen järjestelmän autoihinsa. Minä taas tiedän valmistajilta, että he oikein odottavat, että he voivat laittaa tämän ajoneuvoihinsa. Kaikkien tulisi tapahtua rinnakkain. Ja sitten äh, käyttöönottoa asteittainen vai samanaikainen. Minä en nyt oikein ymmärtänyt tätä. Ehkä tämän tarkistuksen jättäjä voisi hiukan tarkentaa tätä. Jotkut sanovat, että asteittain otetaan tämä käyttöön ajoneuvoihin, että väliaikaisesti voidaan käyttää myös mobiililaitteita ja toiset taas sanovat asteittainen käyttö jäsenvaltiossa. Meidän tulisi sanoa, että vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki kaikkiin uusiin ajoneuvoihin täytyisi tällainen sisäänrakennettu järjestelmä asentaa. Ja sitten jäsenvaltiolla pitäisi olla sellainen järjestelmä, että sieltä lähtevät hälytyspuhelut voidaan vastaanottaa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia, edustaja kohtaista vakuuttavasta alustuksesta. Seuraavana edustaja Senalova. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Oikeastaan voisin jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja päätti ja haluan kiittää häntä kommenteista. Vaikkakin me nyt istumme tässä salin toisilla laidoilla, niin tässä ei kuitenkaan heijastu näkemyseromme tässä aiheessa. Haluan kiittää kaikista tarkistuksista, joita aiheeseen on esitetty. Haluaisin nostaa esille niistä joitakin. Ensinnäkin niitä, joita IMKon jäsenet ja varjoesittelijät ovat tehneet. Me teemme jatkossakin yhteistyötä, jotta saamme hyvän lopputuloksen ja järjestämme varjoesittelyiden kesken kokouksen, jossa keskustelemme kompromissiratkaisuista. Kaikki taimme olla samoilla linjoilla siitä, että e-callin pitäisi olla pakollinen. Mehän tiedämme, että vapaaehtoinen järjestelmä ei toimi. Tämä on aivan ilmeistä. Vuosi kausien vitkuttelun jälkeen kuluttajat eivät edelleenkään voi hyötyä tällaisesta järjestelmästä ja ihmishenkiä ei saada pelastetuksi. Milloin sitten järjestelmä pitäisi ottaa käyttöön? Harbour, tarkistukset 31 ja 32 nostavat esille tarpeen ottaa e-call käyttöön sen jälkeen, kun infrastruktuuri on valmiina. Viittaisin tässä komission suositukseen syyskuulta. Jäsenvaltiot yhdessä mobiilioperaattoreiden kanssa ovat esittäneet nimenomaan kysymyksiä tästä infrastruktuurista. Vaikkakaan kysymyksiin kaikki jäsenvaltiot eivät ole vastauksiaan esittäneet, niin 18 jäsenvaltiosta vain yksi on todennut, että heillä ei ole tällaista hälytyskeskus PSAP-keskusta. Yksikään matkaviestin operaattori ei kieltäytynyt äh, tällaisen e-call-lipun käyttöönotosta. Eli todellakin valmiutta kyllä on käyttöönotolle ja tätä pitäisi äh, myös arvostaa oikealla tavalla. Kenties komission edustaja voisi kertoa meille lisää siitä palautteesta, jota tämän tutkimuksen kautta saatiin. Tietyt tarkistukset liittyvät kustannuksiin, varustuksiin, hälytyskeskuksissa. Pilottihanke mainitaan myös mietinnössä. Oikeastaan tässä on kolme mahdollista ratkaisua sille, miten hälytyskeskukset organisoidaan, kun ne ottavat vastaan hätäpuheluita. Jotta toiminta on tehokasta, niin voi olla vain yksi tai kaksi tällaisia keskuksia, jotka vastaanottavat hätäpuheluita, jotka sitten jakavat edelleen niitä alakeskuksille. Yleinen kustannusarvio on noin satoja tuhansia euroja ja minkälaisia henkilöstövaatimuksia tässä ei ole. On oikeastaan vain yksi vaatimus, joka mainitaan tarkistuksessa 85, eli tarvitaan henkilöstön lisäkoulutusta. Sitten Tuunin eh, tarkistus siitä, että jäsenvaltioiden täytyy parantaa 112 hätäpuheluiden toimivuutta. Tästä olen samaa mieltä. Mainitsin pilottihankkeen jo aiemmin eh, ja kerronpa siitä hieman lisää. Tämä pilottihanke ei ollut puheenjohtaja Haberin mainitsema hanke, joka tulee esille myös tarkistuksessa 27. Kyse oli siitä, että parhaita käytäntöjä täytyy vaihtaa jopa rajat ylittävästi silloin, kun kyse on hälytyskeskuksista ja niiden parhaasta toiminnasta. Sitten korostetaan teknologian riippumattomuutta useissa tarkistuksissa, tarkistuksissa muun muassa puheenjohtajalta. Tärkeää on se, että me saamme e-call-järjestelmän, joka on turvallisuusväline. Me tarvitsemme minimistandardit, jotta järjestelmä on yhteen toimiva kautta Euroopan. Näin ollen uskon, että tätä kautta me saamme hyvän kompromissin, joka varmistaa sitten sen, että loppukäyttäjä hyötyy mahdollisimman paljon. On pohdittava vielä sitä, minkälainen avoin alusta meillä on e-call-puheluille, e-call-järjestelmälle. Pitäisi olla mahdollista, että kuluttajat voivat valita haluamansa palvelut. Kovasti odotan keskustelua ja kommentteja. Ja mielelläni teen jatkotyötä näiden tarkistusten tiimoilta. Meidän etujemme mukaista on se, että saamme tasapainoisen mietinnön. Euroopan parlamentilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota tukeaan tämän hyödyllisen järjestelmän laajentamiselle ja uskon, että me varmasti tartumme tähän tilaisuuteen. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja muille esittelijöille. Niin. Sitten puheenvuorot varjoesittelijöille. Katsotaan, ovatko he paikalla ja sitten yleiskeskustelu. Varjoesittelijät ovat Imkos ja Tunent Honstein, ALDE-ryhmästä Benjan, liikennevaliokunnasta siis Ryyle ja Taylor ovat täällä. Taylor puhuu ensin, uskoakseni, ja Foster ECR puolesta – ja sitten muut edustajat. Gebhardt on jo pyytänyt puheenvuoroa. Haluaako joku muu? Hyvä. Ja minultakin kuulette lyhyen kommentin, mutta Foster ECRn liikennevaliokunnan jäsenen ominaisuudessa. Tuon und Hohenstein, olkaa hyvä. Um, and thank you for the... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja kiitokset tästä tehdystä työstä tämän erittäin tärkeän aiheen tiimoilta. Minä todellakin toivon, että me saamme aikaiseksi tällaisen käytännönläheisen järjestelmän, jota kollega Kohon jo kymmenen vuoden ajan ajanut. Ja toivoisin, että komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia ja että komissio esittää juuri tähän nimenomaiseen aiheeseen liittyen ehdotuksen ja että järjestelmä olisi sitova jäsenvaltioille. Niin kuin kollega Lova totesi, kyllä jäsenvaltiot ovat halukkaita tämän tyyppiseen toimintaan, mutta valitettavaa on, että yhteisymmärryspöytäkirjaa eivät kaikki jäsenvaltiot allekirjoittaneet. Joten tilanne voisi olla tältä osin vähän parempi. Niin, tämä ongelma liittyy numeroon 112 ja tämä järjestelmä ei vielä toimi ja tähän liittyen on jätetty tarkistus ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy todellakin painostaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 112 toimii e-call-järjestelmä ja hätäapukeskus järjestelmä pitäisi toimia rinnakkain. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että me tarvitsemme ensin tämän yleisen hätäkeskuksen ja sitten lähdemme vasta kehittämään tätä e-call-järjestelmää. Näiden pitäisi olla rinnakkaisia ja samaan aikaan toteutettuja. Eli kyseessä pitäisi olla yhtäältä myöskin julkisesta palvelusta, joka olisi kaikkien käytettävissä. Olen esittelijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että järjestelmän pitäisi olla esiasennettuna ajoneuvoon. Esittelijä on oikeassa sanoessaan, että jokaisessa ajoneuvossa tällainen pitäisi olla asennettuna. Siinäpä keskeisimmät huomautu, huomioni. Olemme oikeastaan pitkälti samaa mieltä, paitsi nämä muutamat poikkeukset, jotka tulivat jo mainittua. Korostaisin vielä sitä, että me todellakin kaipaamme lainsäädäntöehdotuksia, kun jäsenvaltioissakin on ymmärretty, että tarvetta olisi tälle järjestelmälle. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Benjan. Representing Mrs. Parvanova, who can't be here. Kiitos minäkin edustan edustaja Parvanova, joka ei voi olla täällä, joten minulla on ö, kommentteja kummaltakin. Jotkut ovat linjassa ö, toistensa kanssa ja toiset ovat ö, vähän vähemmän linjassa. Haluaisin kiittää esittelijöitä, että he ottivat huomioon monia kysymyksiä, jotka nostimme esiin jo aluksi. Esimerkiksi tämä kysymys vääristä hälytyksistä. Te käsittelisitte sen varsin hyvin, mutta pidän herra Taylorin mm, tarkistuksesta vääristä hälytyksistä. Mielestäni se pitäisi jättää tekstiin, eikä sitä pitäisi ymmärtää vain itsestäänselvyytenä. Sen pitäisi olla ihan eksplisiittisesti tekstissä mukana joten meidän täytyisi saada aikaan jonkinlainen kompromissi, mutta mielestäni herra Taylorin teksti on varmaan paras kaikista vaihtoehdoista, mitä tulee siis väärin hälytyksiin ja tarpeeseen tehdä ero pienten törmäysten välillä, pienten kolahdusten välillä ja sellaisten onnettomuuksien välillä, jonne täytyy sitten soittaa pelastuspalvelupaikalle. Tämä pitäisi olla mukana täällä olen myös vakuuttunut siitä, että meillä täytyy olla tämä koko pelastusketju olemassa ennen kuin käynnistämme tämän hankkeen, koska jos se toimii vain osittain, vain joillain alueilla eikä toisilla alueilla, se vaarantaa tämän järjestelmän, koska ei ole mitään pahempaa kuin, että ihmiset ajattelevat, että pelastus palvelut on soitettu paikalle, vaikka niitä ei olekaan soitettu paikalle, koska järjestelmä ei toimi, joten tämä on tärkeää. Sitten avoin pääsy. Se on tärkeää yksityiselle sektorille, että se voi käyttää tällaisia avoimia järjestelmiä ähm, palvelujen lisäämiseksi, mutta tämän ei tulisi olla julkisen sektorin tehtävä, julkisen sektorin EK-järjestelmän tulisi olla laadittu niin, että se lähettää ainoastaan vähimmäistiedot, koska jos ryhdymme sitten julkista sen palveluun tekemään hyvin paljon lisäpalveluja, niin sitten se ei ainoastaan vaaranna tietoturvaa, vaan se saattaa myös lisätä kustannuksia. Ja yksi pääongelmista e-call-järjestelmässä on se kustannus lisä, joka syntyy hyvin edullisiin ajoneuvoihin – siis kustannukset nousevat edullisissa ajoneuvoissa huomattavasti ja meidän täytyy varmistaa, että suunnittelu on hyvin yksinkertaista ja se kattaa ainoastaan hälytyspalvelut eikä mm, mitään valtaisaa määrää lisäpalveluita. Edustaja Parvanova on vieläkin sitä mieltä, että se ei ole, hän ei ole nähnyt kattavaa tutkimusta. Öm, onnettomuuksien uhriluvista ja uhrien ähm, määrän vähentymisestä. Hän ei ole nähnyt kunnollista vaikutusten arviointia. Te olette eri mieltä asiasta, sanoitte sen aivan selvästi. Ja sitten siitä, miten tämä voitaisiin laajentaa muihin ajoneuvoihin. Edustaja Parvanova kannattaa sitä, että tämä laitettaisiin mahdollisesti myös moottoripyöriin. Minä olisin varovainen. Ainakin pitäisi kunnolla konsultoida alaa ja tehdä vaikutusten arviointia, erityisesti konsultoida moottoripyöräilijöitä, jos vain laitamme tämän tänne tarkistuksena katsomatta mitä seurauksia siitä syntyy, niin se ei ole mielestäni hyvä juttu. En vastusta välttämättä mitenkään sitä, että sitä laajennettaisiin kevyisiin kaupallisiin ajoneuvoihin. Ei missään tapauksessa traktoreihin, koska traktorit saavat aika kovaa kohtelua ja silloin syntyisi hyvin paljon vääriä hälytyksiä. Ja en tiedä, kuka nyt keksi, että se pitäisi laittaa myöskin jalankulkijoihin. Se aiheutti hiukan hilpeyttä toimistossani, mutta no, tässä kai kaikki. Kyllä. I didn't notice pedestrians in the amendments, but that... Niin tarkistuksista en löytänyt tätä mainintaa jalankulkijoista. No, katsotaan tuleeko vielä jotain jalankulkija airbageja. No niin, Kollega Taylor seuraavana, olkaa hyvä. Very much, Chair, and thank you to uh, our... Kiitoksia herra puheenjohtaja arvoisat esittelijät. Kiitokset näistä tästä hienosta ajankohtaisesta tekstistä ja yleisesti ottaen voin sanoa, että olen tyytyväinen tähän ICOL-järjestelmän e ajatteluun ja olen samaa mieltä, että sen pitäisi olla pakollinen. ICOL-järjestelmä e voi omalta osaltaan auttaa saavuttamaan komission tämän tavoitteen kuollon uhrien ja onnettomuusuhrien vähentämiseksi. Ainakin se voi vaikuttaa siihen, millä tavalla järjest... miten näitä onnettomuustapauksia käsitellään. Tämä järjestelmä on kaikkien tienkäyttäjien käytettävissä oleva järjestelmä Se on tärkeä asia. Meidän ei tulisi sanoa, että tämä liittyisi vain ainoastaan moottoriajoneuvojen käyttöihin. Mehän tiedämme, että henkilöt voivat ajaa polkupyörällä tai kävellä teillä ja he voivat joutua tahtomattaan onnettomuuteen ja meillä on vain varmistaa, että turvallisuus on taottunut ja että vältämme sellaisen tilanteen, että Äh, jokaisella on oma vastuunsa kannettavana, kun liikenteessä liikkuu. Ja tulevaisuudessa tulemme muistelemaan aikoja ennen e ja minkälaisia järjestelmiä silloin oli käytössä. Ja tilanne on vähän samanlainen kuin nyt, kun ajattelemme taaksepäin niitä aikoja, jolloin ajoneuvossa ei ollut turvavöitä laisinkaan. Eli kyse on siitä, että me yritämme vain parantaa ihmisten turvallisuutta. Ja mitä tulee soveltamisalan laajentamiseen, kyllä se minulle sopisi, että raskas, raskaat ajoneuvot olisivat myöskin tämän soveltamisalan piirissä. Ja tästä olisi varmaan hyötyä, mikäli niihinkin tällainen järjestelmä lisättäisiin. Ja mitä tulee esitettyihin tarkistuksiin, joita liikennevaliokunta on esittänyt, ICOL pitäisi lisätä tähän olemassa olevaan 112 järjestelmään mikäli, ja mikäli se ei tällä hetkellä vielä toimi, niin sitä pitäisi tu- tehostaa, mutta me emme halua mitään päällekkäistä järjestelmää. Ja kun katsotaan sitten kohtaan neljä, niin meidän on arvioitava tätä väärin hälityksiin liittyvää kysymystä. Eli miten voimme välttää siltä, että pikkutöytäys aiheuttaa hätäpuhelun. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä liittyy tarkistuksemme kohtaan viisi, eli pyydämme komissiota arvioimaan, minkälaisia kustannuksia tästä infrastruktuurin laatimista syntyy ja kuka näistä kustannuksista vastaa. Sillä mehän tiedämme, että taloudellisia vaikutuksiakin syntyy ja meidän täytyy selvittää, että mitkä ne ovat. Mutta yleisesti ottaen ajatus on hyvä. Ja meidän tulisi kaikin voimin pyrkiä saamaan tämä asia todellakin toimintavalmiiksi. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Taylor. Seuraavana edustaja Foster. Chairman, um, Anna... Kiitos puheenjohtaja. Vastaakon varjoesittelijä, mutta meillä on samanlaiset näkemykset. Haluan kiittää esittelijää, joka on tehnyt kovasti työtä mietinnön tiimoilta. Ja totta kai hän on joutunut kahlaamaan lävitse myös kaikki tarkistukset. Kukaan ei varmaankaan epäile, että kaikki me täällä haluamme varmistaa sen, että jos tieliikenneonnettomuuksia tapahtuu, niin nopeasti voidaan reagoida ja ihmishenkiä säästyy. Tämähän on itsestään selvää. Mutta sitten, miten tähän tilanteeseen päästään, että turvallisuustilanne paransi tästä päivästä, niin sinnepä kysymys. Kukaan ei halua palata maailmansotien aikaan. Kaikki ymmärtävät, että 112-palvelu on oleellisen tärkeää. Jos se toimii rajat ylittävästi, niin, niin vielä parempi. Komissio nyt oikeastaan ei auta meitä. Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Kun tätä keskustelua kuuntelee, niin mielenkiintoista on se, että ei edes infrastruktuuria vielä ole valmiina. Kun katsomme vaikkapa terveyspalveluita, niin me tiedämme, että tietyissä maissa voi esimerkiksi syntyä ongelma, kun hakee ystävänsä sairaalasta ja joutuisikin maksamaan laskun. Joskus joutuu jopa ambulanssin tilaamisesta maksamaan etukäteen. Tämä on tilannekuvaus tällä hetkellä. Meillä ei ole harmonisoitua järjestelmää, enkä edes väitä, että sellainen pitäisi olla, mutta kyllä tiettyjä kysymyksiä on pohdittava huolellisesti niin, että sitten kun järjestelmä on olemassa, niin se toimisi joustavasti. Sitten toinen kysymys, joka nousi esille. Miten julkinen puoli on tässä mukana vai onko sitten yksityinen puoli, joka tarjoaa tekniikkaa? Osa palveluista voisi olla ilmaisia, osa taas ei. Sekannusta syntyy kenties siinä, että jos vaikkapa henkilö on tajuton, niin miten hän voi puhua sitten, kun ääniyhteys avautuu? Aukkoja ei saisi olla. Jos järjestelmä otetaan käyttöön ja se on näin laaja, niin kyllä minä haluan varmistaa. Minä haluan, että joku tulee tänne ja esittelee meille tekniikkaa, että näin tämä toimii, jos sitten kolhaus autossa tulee. Minä en ole vielä nähnyt yhtikäs mitään konkreettista. Eli tässähän me puhumme infrastruktuurista, rakenteista. Sitten data on toinen kysymys, josta keskustelimme viime kerralla, ja myös tietosuoja täytyy muistaa. Kuka säilyttää tietoja, kuinka paljon tietoja? Näihin kysymyksiin emme ole saaneet vastausta. Sitten edellisessä keskustelussa nousi esille se, että voiko tämän järjestelmän kytkeä pois päältä ajoneuvossa. Minusta järjestelmä pitäisi olla vapaaehtoinen. En ole muuttanut kantaa. Niin 2015 on aivan liian pian. Kukaan ei ole maininnut täällä autoteollisuutta, valmistusteollisuutta. Edellisessä keskustelussa joku totesi, että tämä on halpa laite, 30 euroa. Ei se ole 30 euroa, vaan 300 euroa. Voi olla, että vuosien kuluttua sitten, kun siruja tehdään entistä enemmän ja halvemmalla, niin hinta laskee 30 euroa, mutta kyllä tässä on melkomoiset kustannukset kyseessä. Olin tehnyt tarkistuksia, jossa todetaan, että järjestelmän pitäisi olla vapaaehtoinen, todella vapaaehtoinen järjestely, ja kustannuksia todella täytyy tutkia. Jotkut eivät tästä pidä, jotkut pitävät puheenjohtaja, mutta tämä on faktaa. Kukaan ei ole maininnut valmistusteollisuutta. Komissio on käynyt keskusteluja, kyllä sielläkin on vastuu. Omissa vaalipiireissämme meillä kaikilla on äh, ajoneuvovalmistajia. Ja kun ajattelemme edullisempia ajoneuvoja ja niiden varustamista, niin siihenkin liittyy kysymyksiä. Kaiken kaikkiaan ajatus yleensä on hyvä, eikä minulla ole nokan koputtamista sen suhteen, että tämä otettaisiin käyttöön käyttöön systemaattisesti, mutta kyllä minä haluan konkreettisempia vastauksia. Minä ja Harbour olemme tehneet yhteisiä tarkistuksia yhteen toimivuudesta ja siitä, miten tämän tekniikan pitäisi toimia. Totta kai tekniikan täytyy olla kaiken kattava niin, että kaikki toimii yhteen. Se on itsestään selvää, mutta onhan hienoa, että sanotaan, että no tehdään lainsäädäntö tästä aiheesta. Se kuulostaa todella hienolta. Mutta kyllä asiat täytyy pohtia syvällisesti, koska järjestelmä on monimutkainen, paljon tekniikkaa on mukana ja sitä halutaan käyttää jatkossa oikealla tavalla. Infrastruktuuria ei kuitenkaan vielä ole olemassakaan. Minun mielestäni aikataulu on aivan epärealistinen. Ei tässä voi laittaa kärryjä hevosen eteen, vaan täytyy katsoa, miten tämä järjestelmä saadaan käyntiin järkevällä tavalla. Ja sitten vielä kollegan kommentti siitä, että kolme jäsenvaltiota ei ole allekirjoittanut. En minä tiennyt, että me elämme Neuvostoliitossa. Kyllä se on ihan jäsenvaltioiden vastuulla, jos haluavat yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaa tai eivät. Heillä on valinnanvapaus. Ja jos he ovat saaneet tarvitsemansa vastaukset, niin voivat sitten nostaa, nostaa esille ja, ja jos toteavat, että ajatus on hyvä, niin sitten allekirjoittavat. Selkeästi on syyt sille, miksi tietyt jäsenvaltiot eivät ole allekirjoittaneet. He eivät ole vakuuttuneita siitä, että vastaukset on saatu. Me tarvitsemme lisää vastauksia ennen kuin mennään eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Very much, Mrs. Foster. Kiitokset teille, edustaja Foster. Näin siirrymme muihin edustajiin Gebhardt ja Fanjo. Muita puheenvuoropyyntöjä Gebhardt ensimmäisenä. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän pitäisi ehkä palata lähtöpisteeseen. Mistä me oikeastaan puhumme tässä? Tämän vaikutelman olen nyt saanut tästä keskustelusta, jota olemme juuri käymässä. Syntyy hyvin paljon onnettomuuksia ja monissa onnettomuuksissa monet ihmiset loukkaantuvat vakavasti tai myös kevyesti ja on kuitenkin kyse siitä, että heille annetaan mahdollisimman nopeasti lääketieteellistä apua. Tämä on tämä lähtökohta. Ja uusilla teknologisilla menetelmillä meillä on nyt mahdollisuus luoda tällainen ähm, aikaisen varoituksen järjestelmä, jossa sanotaan, että hyvä on, siellä on tapahtunut onnettomuus, äh, älytyskeskuksiin ilmoitetaan ja ne voivat reagoida. Tämä on keskustelumme lähtökohta. Ja me sanoimme eh, sen jälkeen, kun huomasimme, että jäsenvaltiot eivät ole edistyneet oikein kovin nopeasti, että on mahdollisesti tarpeen puuttua asiaan lainsäädännöllisesti. Ja mielestäni on oikein tehdä näin Euroopassa, koska yhä useammat kansalaiset menevät lomalle, työskentelevät toisessa jäsenvaltiossa, eivätkä aina tiedä tarkkaan, jos onnettomuus tapahtuu tai he loukkaantuvat ja heillä on mahdollisesti kännykkänsä kädessä, että kenelle he oikein soittavat. Hyvä on, meillä on 112 hätänumero, mutta sekään ei aina toimi oikein. Mutta saattaa olla, että henkilö on menettänyt tajuntansa ja edustaja Foster, en usko, että on yhtään jäsenvaltiota, jossa ambulanssi tulee ja siinä kadulla makaa tajuton henkilö, niin häntä ei oteta mukaan, koska hän ei ole ennalta maksanut. Sitten teidän täytyy kyllä sanoa minulle, mistä jäsenvaltiosta on kyse. Kyllä tämä on hyvin outo argumentti, jonka te esititte. Tämähän olisi täysin ristiriidassa Euroopan unionin arvojen kanssa. Miten vastaamme tähän kysymykseen? Meidän tulisi vastata siihen niin, ja tätä minä pyydän, ja toivon, että en nyt kuulosta liian naivilta, koska en ole käsitellyt tätä aihetta niin syvällisesti kuin esittelijämme on kyse siitä, että varmistamme, että on olemassa aivan yksinkertainen järjestelmä, jossa kun onnettomuus sattuu, lähetetään viesti siitä, että onnettomuus on tapahtunut. Mitään henkilökohtaisia tietoja ei tarvitse lisätä tähän on kyse autosta, joka on joutunut onnettomuuteen ja viestitään, että tällainen tapahtuma on sattunut ja asialla on jotain tehtävää ja paikalle on tultava mahdollisimman nopeasti. Tästä on kyse. Ja minä todella pohtis, pyytäisin, että pohtisimme, miten voimme luoda sellaisen järjestelmän, jossa on antureita, jotka on säädettävä sitten niin, että että jonkun tietyn törmäyksen sattuessa anturit sitten ryhtyvät toimimaan. Teknikot voivat päättää siitä, että millaisessa vaiheessa näin käy, mutta meidän on saatava tehokas järjestelmä käyttöön. On erilaisia signaaleja, jotka on jo kehitelty, niin on katsottava, että ne tehdään yhteensopivuksia, että nämä signaalit päätyvät hälytyskeskukseen. Kyllä tämäkin teknisesti voidaan ratkaista tänä päivänä. Ei ole niitä suuria ongelmia, joita oli vielä 10, 15 tai 20 vuotta sitten, koska eh, teknologisesti teollisuusmaissa olemme jo varsin pitkällä. Joten olisi järkevää, jos keskitymme ainoastaan siihen, että luomme yksinkertaisen menetelmän, jotta voimme sitten asentaa näitä varhaisen varoituksen järjestelmiä. Ne eivät saa olla teknologisesti liian monimutkaisia, koska liian monimutkaiset järjestelmät sisältävät myös virheitä. Meidän täytyy myös varmistaa, ettei siitä tule liian kallista, koska haluamme, että se asennetaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin. Tämä on minunkin mielestäni tärkeää, että tämä pakollisesti asennetaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin eh, jostain tietystä ajan hetkestä lähtien ja asiantuntijat voivat sitten meille sanoa, mikä tuo hetki on. Mutta tehdään yksinkertainen järjestelmä niin, että voidaan eh, saada aikaan se, mikä on tarpeen niin, että ihmiset saavat mahdollisimman pian apua. Keitä tämä sitten koskee? No ensinnäkin tietenkin henkilöautoja, oli, tämä saattaisi hyvinkin olla järkevää myös. Voi voi, nyt minulle ei tule tämä nimi mieleen, tämä sana mieleen, siis kaksipyöräiset, siis moottoripyörät, niin. Äh, olen niin vilustunut, että he, he, sanat tulee mieleen. Niin, moottoripyörät on niin paljon moottoripyöräonnettomuuksia, vakavia onnettomuuksia, että olisi järkevää asentaa se niihinkin. Muihin ajoneuvojen kohdalla asetan siihen sitten kysymysmerkin, mutta henkilöautot, moottoripyörät, mahdollisesti myös sprinterin tyyppiset ajoneuvot, joita Äh, pakettiautot, joita äh, tavallisetkin ihmiset joskus vuokraavat ja äh, siinä syntyy vähemmän onnettomuuksia, mutta kuitenkin mitä useampiin ajoneuvoon tällainen järjestelmä rakennetaan, sitä halvemmaksi tämä järjestelmä muuttuu. Tämä on siis myös kustannuskysymys. nostaakseni esiin myös taloudellisen näkökulman, mutta mielestäni tärkeintä on se, että miten voimme varmistaa, että onnettomuuteen joutuneet ihmiset, varsinkin silloin kun he eivät itse voi ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen tai ovat jollain syrjäisellä alueella, miten voidaan varmistaa, että he saavat mahdollisimman nopeasti apua. Uh, Mrs. Van Yu, uh... Seuraavana Van Yu ja Sarvamaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää kahta esittelijää, jotka tekevät kaikkensa tämän mietinnön eteen. Sehän on oleellisen tärkeä kansalaisten kannalta. Toivottavasti päästään hyvän tulokseen. Ensimmäisessä keskustelussa tästä aiheesta käytin puheenvuoron ja osoitin tiettyjen jäsenvaltioiden mukaan luettuna omani viranomaisten asennoitumisongelmaa komission ehdotuksen. Ja yleisesti tämä 112-numeron käyttöönotto ja siihen liittyvät ongelmat. Nyt kollegat ovat tehneet tarkistuksia, joissa nostetaan esille Ranskan kanta Oikeastaan tässä on kaksi argumenttia kyseessä. E-call-järjestelmän pitää tukeutua yksityisille verkostoille, joita rakentajat kehittävät. Ja tämähän sopii hyvin, koska me olemme Peugeot, Citroen eh, valmistajien osalta kärkikaartessa. Ja totta kai tämä aiheuttaa myös kustannuksia hälytyskeskusten päivittämisessä. Nämä argumentit sitten johtavat siihen, että täytyy muistaa teknologian riippumattomuus, neutraalius ja se, miten väärät hälytykset karsitaan pois. Ranskan hälytyskeskukset ovat 30 vuodessa kehittyneet vain hyvin vähän. Aikoinaan ne olivat parhaita, mutta eivät enää. Eli me emme varmaankaan voi ketään tässä läksyttää Euroopan tasolla näissä asioissa. Tämä ehdotus ei tietenkään ole täydellinen, mutta selkeästi se menee oikeaan suuntaan ja niin tästä pitää komissiota kiittää. eCall teknisesti toimii yhdeksässä maassa ja siellä se on jo ennakkotestausvaiheessa eh, standardien perusteella. Ja tämä järjestelmä mahdollistaa jo nyt sen, että yhteen toimivuus eh, palveluiden suhteen rajat ylittävästi toimii. No sitten väärät hälytykset. Standardit mahdollistavat jo nyt sen, että erotetaan klassinen puhelu ei e-call-puhelusta. Jos e-call on käynnistynyt automaattisesti tai sitten manuaalisesti, tämäkin ero voidaan tehdä. Ranskassa on kaikki, yksi kaikkein suurimmista väärien hälytysten määrästä. Toiveissa ollaan, että määrää voidaan pienentää, mutta tilanne toistaiseksi on tämä argumentti, joka liittyy värinhälytyksiin, on sellainen, että käytettäisiin yksityisiä hälytyskeskuksia. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on miettiä uudemman kerran hälytyskeskustilannetta. Meillä on näitä satakunta Ranskassa, Saksassa taitaa olla useampi sata, ja Evelyn Gebhardt, jonka kanssa olen täysin samaa mieltä, mainitsi tämän seikan. Kyse on hätäpalveluista, erityyppisistä hätäpalveluista. Järjestelmä on kallis ja tehoton. Ja se on kalliimpi kuin se, että järjestettäisiin uudelleen nämä hälytyskeskukset. Totta kai aikataulun on oltava järkevä ja tämä on vielä määriteltävä. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että pelastetun hengen hinta on huomattava. Euroopan tason lainsäätäjän on osoitettava, että Eurooppa, tehokkaan turvallisuusjärjestelmän kautta ymmärtää ja osaa suojella kansalaisia Euroopassa. Toivon, että me olemme riittävän rohkeita niin, että me emme piiloudu sellaisten argumenttien taakse, joilla sitten perustellaan helppoja valintoja tai vastuuttomia valintoja. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja vielä edustaja Sarvamaa. Thank you, Chair. My basic point. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mehän olemme täällä juuri nimenomaan siitä syystä, ettemme lähennä ainoastaan Eurooppaa, vaan että se toimii kaikkien kannalta. Ja mitä edustaja Foster esitti huolenaiheena, niin ymmärrän kyllä, mitä hän ajaa takaa. Eli tämä käytännöllinen arviointi tästä tilanteesta. En usko, että Euroopan unionin hätäkeskukset voisivat ottaa järjestelmän käyttöön niin vuonna 2015. Joten olen edustaja Fosterin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tarkkaan pohtia tilannetta, sillä minä todellakin toivoisin, että meillä olisi toimivaa lainsäädäntöä, josta olisi kaikille hyötyä, eikä vain tällaista hätäisesti kasaan kyhätöä toimintaa. Kiitoksia. Minä voisin myöskin varjoesittelijän ominaisuudessa puhua ja samalla kiinnittää huomionne siihen, että miten hyvin tämä järjestelmä täytyy valmistella. Meillä on olemassa vuoden 2001 televiestintädirektiivi, sitä olin itsekin valmistelemassa, ja tässä ehdotuksessa sanotaan, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneita siihen, että kun kyse on hätäpuheluista, niin heidän pitää varmistaa, että tarvittaessa puhelut voidaan paikallistaa, mikäli puhelu on suoritettu kännykällä. Tietenkin tilanne on kehittynyt teknologisesti vuodesta 2001, silloin kun me lähdimme yleis äh, hyödyllisten palvelujen direktiiviä kehittämään vuonna 2009, niin me sovimme, että jäsenvaltioiden on varmistava, että paikannustiedot, soiton paikannustiedot olisi maksuta annettu vastaavaa hätäkeskuksille käyttöön, kunhan tämä puhelu on tehty. Ja tämä pätee kaikkiin puheluihin, jotka on soitettu 112-numeroon. Ja nyt kysyisinkin komissiolta, että mikä on tämän hetkinen tilanne. Selvähän on, että kun puhumme e-callista ja ajoneuvoista, niin kyse on lisäpalvelusta. Eli käytettäisiin järjestelmää, jolla voitaisiin kerätä näitä paikannustietoja. Ja mitä tulee lisäkustannuksiin, niin ei tästä nyt mitään järjettömiä lisäkustannuksia synny. Keskeisin ongelma ei ole niinkään verkoston olemassaolo, vaan se, että miten näitä lisätietoja käsitellään, jotka ovat autosta peräisin. Ja olen kollega Kohin kanssa samaa mieltä siitä, että e-call-järjestelmän suurena etuna on se, että se käyttää olemassa olevia ajoneuvon antureita, mikäli onnettomuus sattuu. Ja useimmat uudenaikaiset ajoneuvot sisältävät jo monia turvajärjestelmiä, kuten turvatyynyjä. Joistakin ajoneuvoista löytyy jopa 12 turvatyynyä. Ja onnettomuuden sattuessa niin kaikki eivät laukea esimerkiksi sivutörmäystilanteissa tilanne on toisenlainen kuin nokkakolarissa. Ja kuten Senalova kertoi rahassa tästä kokeiluvaiheesta, niin kyllä nämä tiedot kertovat, kuinka pahasta onnettomuudesta on kyse. Tietenkin näitä tietoja ei ole helppo käsitellä ja siihen ne kustannukset oikeastaan liittyvätkin, mutta minä uskon, että meidän olisi kyllä tartuttava tähän teknologian tarjoamaan edistykseen. Ja minä en usko, että tästä syntyvät lisäkustannukset nykyiseen järjestelmän ylläpitoon liittyen ovat kovinkaan suuret mutta olen toki samaa mieltä siitä, että tarkempaa tietoa kyllä kaivattaisiin. Lisäksi olen samaa mieltä siitä, että ajoneuvovalmistajien pitäisi olla oikeutettuja käyttämään tätä järjestelmää muihinkin palveluihin, kuten hinauspalveluiden paikalle soittamiseen tai korjausavun paikalle soittamiseen, ja minä uskon, että tämä ei aiheuttaisi ongelmia, eivät ne ole mitään kilpailevia järjestelmiä. Mehän tiedämme, että nykyisellään myöskin autopalveluilla on suora yhteys äh, hätäkeskuksiin, joten ei tästä mitään sen suuntaisia ongelmia pääsisi syntymään. Eli näihin kysymyksiin meidän pitäisi paneutua ja kun katsotaan hätäapupalveluja EU-ssa, niin ne ovat kaikille maksuttomia. Ja mitä kollega Foster totesi, järjestelmän etuna olisi se, että jos syrjäisellä seudulla joutuu onnattomuuden takia tajuttomaksi, niin tämä järjestelmä automaattisesti laukeaisi, laukaisisi hälytyksen ja samalla viestittäisi myöskin paikannustiedot hätäapukeskukseen. Ja sanoisin, että jos omaa kännykän ja liikkuu, niin silloin oikeastaan paikannustiedot ovat jo tarjolla ja sitä ei tarvitse tässä sen kummemmin huomioida. Nyt voimme kuulla komission kolmea yksikköä. Meidän on varmistettava, että tässä tehdään koordinoitua työtä ajoneuvoteknologiaa yhtäältä, sitten matkaviestinteknologia ja sitten liikenneinfrastruktuuri. Niiden pitää toimia yhteen, jotta ratkaisumalli on toimiva. No niin, nyt kysyisinkin, että kuka komission edustajista haluaisi aloittaa. Ehkäpä tietoyhteiskuntapääosaston edustaja voisi aloittaa. Täällä on puhuttu juuri näistä verkostoista, joten olkapa hyvä. Yeah, thank you, Mr. Chairman. As you say, we are the three services. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me on um, palveluja, jotka tekevät yhteistyötä. Ja tämä osoittaa, kuinka tarpeen on, että kaikki toimijat, jotka ovat tässä e-call-arvoketjussa mukana, että ne toimivat rinnakkain. Jos saan, puhun myös muiden palveluyksiköjen puolesta. Yrityspääosasto tarkastelee enemmänkin tätä sisäänrakennettua osuutta. Me katsomme meidän tiedotusosuutta ja toinen kollegani katsoo arvoketjua ja myöskin tätä hälytyskeskusta ja julkista turvallisuutta. Ensinnäkin haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää heidän mietinnöistään ja myöskin kaikista näistä tarkistuksista. Suurin osa niistä mielestämme tuo selkeyttä lisää tähän tekstiin. On esitetty useita kysymyksiä komissiolle. Haluaisin sanoa, että me olemme työstäneet e jo usean vuoden ajan, ja jotkut kysymykset, jotka on sanottu, ovat jo saaneet vastauksen kaiken tämän yhteistyön jälkeen tutkimustasolla ja sitten eri osapuolten kanssa ja nyt meillä on foorumi, jossa kaikki osapuolet tapaavat ja siellä tarkastellaan sellaisia kysymyksiä, miten esimerkiksi käsitellään mm, vääriä hälytyksiä, kuinka tiedottaa asiasta ja niin poispäin. Standardisoinnin ja teknisen tästä näkökulmasta katsottuna tämä palvelu on valmis käytettäväksi, mutta kuten täällä on sanottu, kaiken kolmen osan täytyy toimia yhteen, jotta se voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti, että tämä komission palveluyksiköt nyt tekevät. Te esitte kaksi kysymystä erityisesti liittyen tätä äh, puhelun, äh, puhelun tunnistamista ja se oli mahdollista verkostojen äh, kautta ja nyt vuoden 2009 tarkistuksessa tämä, äh, tätä on vahvistettu. Tilanne siis vaihtelee maasta toiseen. Joissain maissa, kun 112 hälytyspuhelu saapuu, operaattorit voivat nähdä äh, sen, mistä henkilö soittaa. Ja meidän otettava tämäkin huomioon. Jos me puhumme äh, kaukaisista alueista, niin silloin ECOL-järjestelmä tuo tarkkuutta, koska se perustuu satelliittinavigointijärjestelmiin. Kaupungeissa tilanne ei ole aivan sama, koska siellä on paljon enemmän yksiköitä käytettävissä, mutta maaseutudulla tarkkuus paranee. Jotkuissa jäsenvaltioissa tämä toimii siis jo näin, ja toisissa jäsenvaltioissa on toisenlaisia lähestymistapoja, ja ne eivät ole vielä ottaneet käyttöön näitä paikannustietoasioita. Ja nyt kollegamme tarkastelevat tätä. Sitten täällä on kysytty, että voisiko komissio kertoa enemmän tutkimuksista. Me olemme tehneet vaikutusten arvioinnin, se tarkasteli ei vain tietoa, vaan useita jo tehtyjä tutkimuksia, jotka kattavat kaikki kustannukset, eh, televiestintäkustannukset, infrastruktuurikustannukset ja me laskemme kustannuksia ja hyötyjä ja tulos oli se, että jos ICOL-järjestelmä otetaan pakollisena käyttöön, niin silloin kustannushyöty seuraus on myönteinen. Sitten jos tämä taas annettaisiin markkinoille vapaasti, ehtoisena järjestelmänä, niin tämä tulos ei olisi saamoon. Sitten katsoimme eh, seuraukset liittyen onnettomuuksiin ja me teemme yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa ja yritämme määritellä standardit. Mikä voisi olla vähimmäisratkaisu, jolla hätäviestin vähimmäistiedot välitettäisiin hälytyskeskukseen ja joka vaikuttaisi mahdollisimman vähän arvoketjuun, siis auton hintaan, televiestintäoperaattoreihin ja niin poispäin. Ja tämä oli otettu pohjana tälle standardille, jonka olemme tähän asti nyt saavuttaneet. Nämä tekstit ovat varmaankin saatavilla. Niin Foster kysyisi, kysyi näistä kustannuksista. Onko jotain arvioita siitä, että mitä maksaisi tällaisen järjestelmän asentaminen ajoneuvoon? Yeah, sure. So let me say that first to make an Sanoisin, että ensinnäkin oletuksen esittäminen on aina vaikeaa, koska markkinaympäristö täytyy huomioida. Ja joskus valmistajatkaan eivät ole valmiita tarjoamaan tällaisia tietoja. Teknologia on olemassa, olemme nähneet täytäntöönpanoa soveltamista jo yksityisellä puolella, mutta mitä se pilottihankkeessa? Eli tietyissä maissa kyllä eh, hälytyskeskukset ovat jo valmiina vastaanottamaan e-call-puheluita. Tiedot, joita olemme saaneet, osoittavat, että voidaan puhua noin 50-60 eurosta suur, suurtuotannon edut huomioiden. Tämä totta kai liittyy myös suunnittelun, tutkimukseen, integraatioon, erilaisiin ajoneuvotyyppeihin. Vaikutusarvio on sellainen, että kun otetaan huomioon nämä ennakkooletukset siitä, että laite maksaisi noin 50-60 euroa ja lisäkustannus olisi noin 180 euroa. Tämä on tullut esille vaikutusarviossa. Tämä ei ole ylimääräinen tai vaihtoehtoinen kulu, koska haluamme avoimen järjestelmän niin, että kuluttaja pystyy seuraamaan, mistä kulut muodostuvat. Jos ajatellaan vaikkapa turvavöitä ja turvatyynyjä, ei kukaan tiedä, mikä niiden yksittäinen kustannus on, vaan he tietävät vain kokonaissumman. Eikä e osalta tilanne on hieman samantapainen. Kollega Jean, haluatteko täydentää näitä kuulemme tietoja. Ette halua? Hyvä. Kiitoksia. Voinen palata kysymyksiin. Kollega Foster haluaa vielä palata tähän asiaan. En halua olla epäkohteellisen herra puheenjohtaja. Komissio varmaan tulee vielä kertomaan tarkempaa. Siis tarkoittaako komissio, että meidän tulee tähän paneutua kunnolla. Tämä on tärkeä asia meille ja me saisimme jossain vaiheessa ehdotuksen pöydälle, mutta komissio on saanut samaisissa keskusteluissa aivan toisenlaisen summan laskettua. Minä olen nimittäin ollut yhteydessä moniin tahoihin ja tällä hetkellä, niin kuin jo sanoin, niin totakin hinta laskee ajan myötä, kun yksikkömäärä kasvaa, mutta tällä hetkellä sanotaan, että järjestelmä per ajoneuvo maksaa noin 300 euroa ei 30 tai 50 euroa, niin kuin komissio sanoi, joten on tässä vissi ero. Voitte toki sanoa, että tämä nyt menetetään ajoneuvon hinnassa, ikään kuin ajoneuvo valmistaa tämän lahjotaisi, mutta kuitenkin kaikki kustannuserät on huomioitava. Ei voida sanoa, että ei tätä tarvitse sen kummemmin noterata, kun kyse on näin pienestä summasta mutta kyllähän meidän täytyy muistaa, että autoteollisuus on hyvin tärkeä Euroopalle. Kiitoksia. Niin, ehkä olisi parempi, että komissio vain lähettää meille vain heidän omat käytettävissä olevat tiedot. Sanoisin vain, että kun puhuin teollisuudelta saamistamme kustannuksista, selitin juuri, että on hyvin vaikeaa saada konkreettista tietoa eri toimijoilta. Auton valmistajat ovat antaneet tiettyjä lukuja ja vaikutusarviossa olemme päässeet tähän lopputulemaan. Tavallisestihan käy niin, että autoteollisuus lisää kasvattelee kustannuksia silloin, kun puhutaan mahdollisista turvallisuuden parannuksesta ja niin edelleen. Mutta varmasti tässä syntyy suurtuotannon etu ja kustannukset laskevat, mutta totta kai vaikutusarvion tulokset voidaan teille toimittaa. Well, I think the best thing is for... No ehkäpä kannattaisi toimia niin, että lähettäkää meille materiaali käyttöömme ja varmaan kollega Foster ja muut niihin paneutuvat. No niin, lopuksi vielä esittelijöille puheenvuoro, mikäli niin toivovat. Ja seuraava vaihe on se, että esittelijät työstävät loppuäänestystä varten kompromissitarkistuksia. Loppuäänestys toimitetaan kesäkuun 19. Ja sitä ennen vielä käydään näitä tarkistuksia läpi. Senalova ja Koh vielä, olkaapas hyvä. Děkuji, já budu velice stručná. Chtěla bych poděkovat jak všem stínovým. Kiitos puheenjohtaja, voin puhua lyhyesti. Ensin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita jäseniä ja myös komissiota tiedoista ja lisäselityksistä. Kiitos sekä myönteisestä että kielteisestä palautteesta ja tarkistuksista. Tiedän, että mietintö on hyvin monimutkainen ja kattaa varsin teknisiä kysymyksiä. Nyt voi vain sanoa, että odotan kovasti yhteistyötä ja lisätarkistuksia ja kompromissien työstöä. Mr. Koch. Edustaja Koch. Ja, auch ich danke für die angeregte... Minäkin kiitän tästä elävästä keskustelusta. Tässä on keskitytty ähm, väärinkäytösten vähentämiseen, sitten tähän, miten tämä puhelu käynnistyy ja sen saatavuuteen. Kyllä, kyllä autossa täytyy tapahtua jotain suurta, että tämä hälytys käynnistyy, eikä vain, että törmätään johonkin mm, mm, mm, pikkupylvääseen. Täytyy myös sitten tunnistaa, mistä tuo puhelu tulee. Ratkaisut sitä varten on jo. Minä odotan kovasti jatkoyhteistyötä. Good. Well, I'd like to thank... Hyvä. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Erityiskiitos esittelijöille ja komission tiimille. Me palaamme tarkistuksen tuonempana ja äänestys sitten sen jälkeen. Tämä on siis valiokunta aloittaa yhteinen ehdotus ja nyt jää nähtäväksi, mitä komissio ehdottaa sitten täytäntöönpano toimenpiteiksi, joten me olemme tietenkin yhteydessä myöskin jäsenvaltioihin. Oikein paljon kiitoksia. Päätän tämän yhteiskeskustelun ja kokouksen. Kiitokset myöskin Rikeelle. Me jatkamme kello 15 julkisiin hankintoihin liittyvää Tarabellan mietintöä käsittelemällä. Tavataan kello kolme. Kiitoksia.